Good afternoon. Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa takaisin lomilta valiokuntakokouksiin. Minustakin tuntuu hieman kummallista puhua taas englantia, koska hyvin paljon puhun lomalla ranskaa. Vietin loma nimittäin Ranskassa. No nyt joka tapauksessa olemme kaikki palanneet takaisin Euroopan parlamenttiin. Toivottavasti teillä on nyt paljon energiaa, koska sitä tarvitaan, jotta saadaan kaikki työ tehtyä, mikä meillä on Esrystalamme. Mutta hyvin monia mielenkiintoisia asioita on tulellaan. Ensimmäisenä asiana tietystikin on tänään Esrystan hyväksyminen, eli mitään huomiota ole, niin kuin ei taida olla, niin Esrystä on hyväksytty. Minulla on joitakin ilmoitusasioita. Ensinnäkin, kuten kaikki tiedätte, sitten kokous lähetetään suoratoistona internetin välityksellä. Se on seurattavissa myöskin e-meeting-verkkosivun kautta. Voisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja toivottaa tervetulleeksi kolme uutta hallintotyöntekijää IMKO-valiokunnan sihteeristöön. Ensinnäkin rouva Diane de Rouvre. Hän on ranskan saksalainen lakimies, joka on tehnyt työtä kuluttaja-asioiden parissa. Benoit Lefort Pelualo Fortin kanssa yhdessä. Lisäksi seuraamme on liittynyt äh, Rova Raquel Carvajo Maliro. Hän on portugalainen lakinainen. Hän on tehnyt työtä kilpailupääosastolla komissiossa aiemmin ja hän hoitaa lähinnä digitaaliasioihin liittyviä seikkoja valiokuntamme sihteeristössä. Herra De Salvo, joka on paikalla, on italialainen kansallinen asiantuntija, joka on meillä lähetettynä työntekijänä. Hän on toivonut, toiminut sisämarkkinakysymyksissä italialaisena attacheana ja hän on tehnyt työtä vastavuoroisen tunnustamisen ja tuoteturvallisuuden parissa yhdessä Rova Skrinikovan kanssa. Tervetuloa näille kolmelle uudelle työntekijälle. Kiitoksia siitä, että tulette vahvistamaan meidän valikuntamme sihteeristöä. Te voitte hyödyntää panosin ja kaikkien muidenkin kokemusta valiokunnan sihteeristössä. Tervetuloa Pusikan ja Emilia Imeronin ja Markis Zomerin tilalle tulevat nämä kolme työntekijää koskevat siirtyneet muihin valiokuntiin, muiden valiokuntien sihteeristöihin. Niin ikään Toivon, että voimme hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirjat. Kokous järjestettiin kesäkuussa, eli ei ole mitään huomioita, niin kuin ei taida olla. Pöytäkirjat on hyväksytty. Ja sitten menemme suoraan ensimmäiseen asiaan iltapäivällisyyslistalla. Kyse on julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleen käytöstä, uudenlaadetusta versiosta. Nyt on määrä tarkastella tarkistuksia, joita on tehty tekstiin. Esittelijä on Julia Reida. Julia, ole hyvä. And uh, welcome back. Kiitos oikein paljon ja tervetuloa takaisin myös kaikille kollegoille. Me olemme uh, hyödyntäneet kesäloman uh, ja käyneet läpi kaikki tarkistukset. Ne ovat varsin rohkaisevia. Komissio on päivittänyt uh, tämän direktiivin ja meidän henkemme tässä uudelleen laatimisessa pitäisi olla se, että me yritämme vahvistaa julkisen sektorin tietojen käytettävyyttä. Ja kun me teemme näitä kompromissitarkistuksia, yritämme ottaa mukaan kaikki palautteet, mutta emme halua mennä enemmän taaksepäin kuin mitä julkisen sektorin halussa olevien tietojen uudelleenkäyttöstä käyttöä käsittelevä direktiivi kattaa jo nyt, ja tämä on myös suurimman osan tarkistusten henki. Tärkein asia tässä uudelleenlaadinnassa on tämä korkean lisäarvon tietoaineiston käsitteen mukaan ottaminen ja sen pitäisi olla ilmaiseksi käytettävissä. Me emme halua jättää tätä täysin komission käsiin, että se määrittelee, mitä nämä korkean lisäarvon tietoaineistot ovat. Me olemme aloittaneet varsin kunnianhimoisen listan kanssa. Lista korkean lisäarvon tietoaineistosta, joka on liitteissä, ja komissio voi sitä muuttaa ja tarkentaa delegoidulla säädöksellä. Ja näiden tarkistusten kautta me näemme, eh, mitkä näistä luokista saavat laajan tuen taakseen, ja me aloimme vähän kaventaa tätä listaa sen palautteen perusteella, mitä olemme muilta poliittisista ryhmiltä tarkistusten kautta saaneet. Mutta erittäin tärkeää on se, että otamme mukaan erityisesti sellaiset tiedot, joilla on paljon merkitystä todellisessa elämässä, jota voidaan käyttää esimerkiksi karttatiedot, jossa on erittäin ongelmallista se, että noiden tietojen äh, käyttö on maksullista ja tämä saattaa johtaa sellaiseen tilanteeseen, että ainoastaan yksi määräävä yritys karttapalvelujen alalla voi maksaa näistä tiedoista. Ja kansalaisaloitteet, kuten OpenStreetMap, eivät pysty kilpailemaan, vaikka tätä tietoa oikeastaan, tätä tiedon keruuta rahoitetaan julkiselta sektorilta joten olemme tehneet listan näistä korkean tieto, lisäarvon tietoaineistosta liitteeseen ja toivomme, että voimme päästä kompromissiin, mutta olemme nähneet, että jotkut poliittiset ryhmät vastustavat sitä, että listaa päivitetään delegoidulla säädöksellä. Ja haluaisin tässä mainita, että avoin data on hyvin nopeasti muuttuva ala, emmekä me pysty tarkkaan luettelemaan jokaista korkean lisäarvon tietoaineistoa, joka pitäisi olla ilmaiseksi käytettävissä liitteessä. Ja siksi komission täytyy pystyä voimaan päivittää tätä listaa ja siksi varoittaisin myös siitä, että tämä delegoitussäädös korvattaisiin täytäntöönpanosäädöksellä, koska sen taisi meillä Euroopan parlamenttina vähemmän valtaa valvoa sitä, miten näitä delegoituja säädöksiä käytetään tulevaisuudessa. Tietenkään delegoitussäädös ei anna komissiolle mahdollisuutta keksiä täysin uusia osa-alueita, vaan se, mitä me ajattelemme, on, että niissä puitteissa, jotka olemme tässä liitteessä laatineet, komissio voi täydentää ja päivittää näitä tietoaineistoa tai tätä tietoaineiston listaa. Nyt kun meillä on tällainen rajallinen määrä korkean lisäarvon tietoaineistoja liitteissä ja sitten komissiolla mahdollisuus täydentää delegoidulla säädöksellä, toivomme, että pystymme saamaan aikaan yhteisymmärryksen. Yksi uudelleenlaadinnan muutos on myös se, että komission ehdotus sisältää julkiset yritykset soveltamisalan alaisena ja kun katsomme näitä tarkistuksia, joita olemme saaneet, haluamme vähän kevyemmin käsitellä tätä. että Otamme ne mukaan direktiivin soveltamisalaan, mutta rajoittaisimme sen aloihin, jossa joko tieto on tarjottava kansallisen lainsäädännön puitteissa – Eli EU-lainsäädännön puitteissa ei julkisilla yrityksillä ei ole velvoitetta tarjota näitä tietoja. Tai sitten sellaiset tapaukset, joissa yritys vapaaehtoisesti tarjoaa näitä tietoja. Äh, näissä tapauksissa mielestämme äh, tämä äh, julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin periaatteiden pitäisi soveltua mm, myös kun on kyse korkean lisäarvon tietoaineistoista, emme varmaan ota mukaan niitä aloja, jotka ovat tärkeitä julkisille yrityksille. Tällä tavoin näillä varotoimenpiteillä vaikutus näihin yrityksiin tulee olemaan hyvin rajallinen ja kyse on oikeastaan vain siitä, että sovellamme tämän direktiivin sääntöjä silloin, kun julkiset yritykset muutenkin antavat tietoja käytettäväksi. Olin erittäin iloinen, kun ähm, tehtiin tarkistuksia tähän uuteen artiklaan, joka käsittelee yhteen toimivuutta ja samoin parannukset asiakirjojen laatu artiklaan, ne otamme mukaan, mutta pidämme kuitenkin kiinni tästä komission ehdotuksen pääperiaatteesta, että nämä vaatimukset, jotka liittyvät käyttöön äh, hakemuksiin eivät kohtaisi, koskisi näitä julkisia yrityksiä. Joten tällä tavoin otamme mukaan hyvin suuren osan tehdyistä tarkistuksista. On yksityiskohtaisempikin tarkistuksia, joista tarvitsisimme lisätietoja poliittisilta ryhmiltä, mikä niiden tarkoitusperä on, mutta mutta toivomme, että kaikki voivat olla samaa mieltä siitä, että se, että nämä korkean lisäarvon tietoaineistot otetaan mukaan, se on tämän uudistuksen ydin. Ilman näitä korkean lisäarvon tietoaineistoja uudelleenlaadinnalla olisi paljonkaan merkitystä, eikä meidän pitäisi mennä pidemmälle yli sen kunnianhimon tason kuin mitä tällä julkisen sektorin halussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevalla direktiivillä nyt jo on. Nyt kuulen mielelläni teidän ehdotuksianne ja sitten mielellämme yritämme huomisiltaan mennessä lähettää kompromissitarkistus niin, että varjoesittelijöillä on ne vielä ennen varjoesittelijöiden kokousta. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät ensimmäisen Sapin Ferheijen kansanpuolueista. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitokset myöskin ja kaikille kollegoille, jotka ovat antaneet omat ajatuksensa ja tehneet tarkistuksiaan, joista on tänään keskusta. Uskon, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että nyt pitäisi mahdollisimman, mahdollisimman paljon materiaalia ja dataa saada julkiselta sektorilta avoimiksi ja kaikkien käyttöön. Kyse on suurista taloudellisesta yhteiskunnallisesta innovatiivisesta potentiaalista, jota täytyy voida hyödyntää. Tiedot, jotka muuten saattavat kadota jonnekin ovat paljon hyödyllisempiä, mikäli ne ovat avoimia ja kaikkien nähtävillä. Mutta missä muodossa millä tavalla tämä hoidetaan? Toistaiseksi direktiivi on liittynyt julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöön. Ratkaiseva on se, mikä sisältö on sellaista, joka annetaan kaikkien tietoon. Kansanlainsäädäntö tietystikin on yksi seikka, se täytyy muistaa jatkossakin. Toisaalta toissijaisuusperiaate, joka minulle on erittäin tärkeä, siitä täytyy jatkossakin pitää direktiivissä kiinni, se on käytöstä ja, ja myöskin pääsystä tietoihin kussakin sen valtiossa täysin harmonisoidut tiedon käyttö, tiedon saantisäännöt täytyy hoitaa asianmukaisella tavalla niin, että jäsenvaltiot itse voivat tehdä omat johtopäätöksensä. Monia tarkistuksia on jo tehty ja niissä painotetaan eri poliittisia suuntauksia. Niistä heijastuu eri poliittisia näkemyksiä. Ei pidä unohtaa, että monien tietojen osalta kyse on myöskin yleisyydestä palveluista, erittäin tärkeistä sellaisista. Esimerkiksi kriittiset infrastruktuurit, joiden kohdalla halutaan poikkeus kriittisiä infrastruktuuria koskevat tiedot, ei niitä voida julkaista kaikkien nähtäville, vaan jonkinlaisia suojamekanismeja täytyy jatkossakin olla vielä käytössä. Tietosuojasta toteasin, että komission ehdotus ja myöskin tehdyt tarkistukset ovat sellaisia, että monia tähän seikkaan liittyviä näkemys on tässä mukana joitakin tarkistuksia. Itse tulen tekemään tai kopoimaan niin liittyvää tietosuojaan, koska uskon, että ja kun on, että kun on kyse tietosuojaa koskevasta yleisasetuksesta, niin se pitää myöskin ottaa käytännössä käyttöön kustannuksista. Yleistämistapa on se, että mahdollisimman paljon tietoa täytyy antaa käyttöön maksutta. Tämä on hyvä asia, mutta vieläkin jatkossakin täytyy olla mahdollista tietyillä aloilla perätä maksuja, koska tietojen hoitaminen ja käyttöön antaminen on resursseja, paljon vievää työtä. Ja täytyy katsoa myöskin maksupuolta, mikäli kyse on museoista ja muista, niille täytyy voida jatkossakin rahoittaa toimintansa sillä, että ne saavat varoja toimittamalla tietoa, koska nämä tietystikin kun otetaan huomioon, että museoiden ja muiden pääsymaksutulot vähentyvät, niin oikeudenmukaisella tavalla täytyy niiden halussa olevaa tietoa antaa muiden käyttöön. Maksu, maksujen perimen täytyy olla mahdollista. On täysin ymmärrettävää, että kustannuksia halutaan välttää, mutta liiallinen takka täytyy myöskin olla vältettävissä. Jonkinlaiset rajat täytyy asettaa hinnoittelulle. Ja sitten sitten jul, reilut pelisäännöt, kun julkisella sektorilla ilman mitään rajoituksia annetaan velvollisuus toimittaa tietoa niilläkin aloilla, joilla toimii yrityksiä, julkisia yrityksiä, jotka ovat suorassa kilpailusuhteessa yksityisiin yrityksiin ja sitten mikäli sitten julkisten yritysten ei tarvitse antaa tietoa käyttöön, niin sitten yksityisten tai yksityisten ei tarvitse antaa tietoa käyttöön, mutta julkisten yrityksen täytyy. Sitten on kilpailun vääristymiä liberalisoinnin kannalta, kun on kyse sähköstä ja mm, sähköalasta ja muista. Täytyy tehdä selväksi, että mitään markkinavääristymiä ei pääse syntymään sääntöjen vuoksi. Sitten korkean lisäarvon tietoaineistot. Komissio laatii tällaisen kategorian toissijaisuusperiaatteen nimissä. Joitakin tarkistuksia on tehty ja katsottu, että jäsenvaltion tehtävänä olisi toissijaisuusperiaatteista kunnioittaa ja katsoa, mitkä jäsenvaltiot paremmalla tavalla hoitaneet asian. Jäsenvaltioiden täytyy itse voida päättää. tietoaineistojen julkaisusta, mitkä kuuluvat julkaisun vapauden piiriin, mitkä eivät. Aiomme tehdä jotakin tarkistuksia, jotka liittyvät tietyn käyttöön, niin ikään uudelleenkäyttöön. Tiedon saanti, pääsy tietoihin on asia, joista jäsenvaltioita voi päättää. Itse tietenkin kannatan avoimuutta, mutta katson kuitenkin, että toissijaisuusperiaate täytyy kunnioittaa. Mitä muihin tarkistuksiin tulee, niin monista kohtaa voimme helposti saada nä- yhtenevän näkemyksen aikaan, mutta muutama seikka on vielä, joista täytyy varjo esittelijöiden kokouksissa tulevina viikkoina keskustella. Ne eivät ole niin helppoja ratkaista. Ja sitten kun kompromissiratkaisuja saadaan aikaan, niin jo etukäteen haluan kiittää Julia Reidaa siitä, että on hyvissä ajoin ryhtynyt tekemään työtä Hän on pohtinut asioita hyvissä ajoin ja kesku- ollut valmis keskustelemaan muiden kanssa ja toiminut tässä hyvin reippaasti ja ripeästi. Kiitos siitä. Uh, Rova Jaakon Saari Mrs. SND-ryhmästä. Kiitoksia puheenvuorosta ja minä myös kiitän Julia Reda siitä, että meillä on jo aikataulut jatkoneuvotteluja varten. Minä tein muutamia tarkistuksia, jotka mielestäni selventävät tätä yritystä. Ensinnäkin tähän soveltamisalaan Tämän direktiiviehdotuksen muotoilu julkisten yritysten velvoitteista on hieman epäselvä ja halusin tarkistuksessani korostaa, että päätös datan uudelleenkäytön sallimisesta on julkisilla yrityksillä. Direktiivi ei siis velvoita julkisia yrityksiä, vaan on heidän osaltaan vapaaehtoinen. Toiseksi maksuista. Olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja, että mahdollisimman paljon tietoa täytyy olla saatavina ilman maksuja, mutta periaatteessa on tietenkin niin, että hinnan tulee olla erittäin kohtuullinen silloin, kun maksuja peritään, jotta etenkin PK-yritykset ja startupit voisivat helpommin hyödyntää julkisen sektorin tietoja ja luoda uusia innovaatioita. Siis olemme pienten yritysten ja startuppien puolella Julkisilla sektoreilla ja julkisilla yrityksillä tulee kuitenkin olla oikeus kattaa dataan liittyvät marginaalikustannukset. Tämä on tärkeää. Nämä marginaalikustannukset saattavat liittyä esimerkiksi datan säilyttämiseen ja datan anonymisointiin. Tästä pöytäsin muutamia tarkistuksia. Kolmanneksi API-sovellutukset. Tiedämme sen, että jäsenmaiden välillä on erittäin suuria eroja API-sovellutusten käyttöasteissa. Tässä tarvitaan lisätukea, jotta julkinen sektori ympäri Eurooppaa voisi digitalisoitua ja siirtyä API-sovellutusten käyttöön. Siksi ehdotan, että tämä direktiivi ja digitaalinen Eurooppa-ohjelma voisivat tältä osin tukea toisiaan. Neljänneksi ehkä tärkein asia on tämä korkean lisäarvon tietoaineisto. Ja ehdotus korkean lisäarvon listasta datatalouden edistämiseksi ei ole huono, mutta komission toteutus on jollain tavalla jäänyt puolitiehen. Mielestäni komissiolle ei tule antaa avointa shekkiä asian suhteen, vaan listan valmistelutyö täytyy tehdä huolella yhdessä jäsenmaiden julkisten yritysten, datan loppukäyttäjien, kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalipartnereiden ja muiden relevanttien etujärjestöjen kanssa. Olenkin tarkistuksessani esittänyt tiettyjä prioriteettikategorioita. Komission kuitenkin tulee järjestää julkinen kuuleminen ja konsultoida laajasti. Tältä osin tuen raportoijan linjaa. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota millä kriteereillä korkean jalostusarvon dataa valikoidaan. Etenkin PK-yritykset ja startupit tulee tässä huomioida, jotta saamme niitä innovaatioita aikaan, joita Eurooppa kipeästi tarvitsee. Ja viimeksi haluan nostaa esille sen, että henkilötietojen suojan täytyy olla ehdoton. Ja tätä olen korostanut tarkistuksissani. Teknologia kehittyy ja avoin data politiikan tulee kulkea käsi kädessä vahvan tietosuojasäännösten kanssa. Uskon, että saamme yksimielisiä ja hyviä esityksiä tästä kokonaisuudesta. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitoksia paljon. EC-ryhmän nimissä puhuu edustaja Sulik, joka on varjoesittelijä, mutta hän ei päässyt paikalle, hän lähetti sähköpostitse kommenttinsa. Aldesta varjoesittelijä on edustaja Charantsova, mutta edustaja Selimovac puhuu hänen puolestaan. Kiitoksia oikein paljon, Dita. On pahoillani, että hän voi olla paikalla tänään, mutta hän halusi eh, pyytää minua muutaman sanan sanoa. Hän äh, kiittää Redaa tästä lausuntoluonnoksesta. Äh, hän tukee sitä pääosin. Alden tarkistuksilla yritetään ottaa käyttöön muutamia äh, myönteisiä direktiivin aspekteja tähän yleiseen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöön. Tämän pitäisi käyttää kaikkia tietoja, ei pelkästään ympäristötietoja. Tähän kuuluu myös käyttöoikeus. ALDE ei ole muuttanut tätä soveltamisalaa. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiolla on vielä lopullinen sana sanottavanaan siitä, mitä tietoja on julkisesti käytettävissä. Aina on tietoja, joita ei voida julkistaa johtuen esimerkiksi kansallisesta turvallisuudesta tai muusta. Kuitenkin kansalaisilla pitäisi olla periaatteessa oikeus pyytää näitä tietoja. Nämä muut Alden tarkastukset, niissä korostimme sitä, että tietojen pitäisi olla reaaliaikaisesti saatavissa. Monet kansalaiset tarvitsevat näitä tietoja saman tien eikä vasta päivän tai parin kuluttua. Ja ALDE tukee myös sitä, että kaikkien tietojen pitäisi olla ilmaisia hallituksen vaatimien maksujen. Ne kattaisivat ehkä osan tietojen keruukustannuksista, mutta silloin tämä hyödyttäisi vain jotakin suuria yrityksiä ja muut eivät pystyisi maksamaan näitä tietoja. Siksi me emme tule tukemaan niitä tarkistuksia, jotka jatkaisivat tai vahvistaisivat hallitusten oikeuksia rajoittaa tiedon saatia liian korkein maksuin. Kiitoksia. You, uh, and then I don't have any... Kiitoksia muita varjoesittelijöitä ei ole listassani. Joten komission edustaja Herra Volman, olkaa hyvä. Yes, thank you, Chair. Kiitoksia. The rapporteur and also, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja muitakin jäseniä siitä, että olette kiinnittäneet tähän ehdotukseen niin paljon huomiota. Haluaisin korostaa muutamaa asiaa. Ensinnäkin tietosuoja kysymys nostettiin esille. Ei pitäisi olla epäilystäkään siitä, että julkisen sektorin direktiiviä toteutetaan niin, että täysin pidetään kiinni tietosuojasäännöistä. Toisekseen haluaisin korostaa, kuinka tärkeitä ovat nämä korkean lisäarvon tietoaineistot. Se on todella tässä edutuksessa aivan avain asia. Tämän tyyppisten tietoaineistojen palvelujen saatavuus olisi merkittävä pk-yrityksille. Ymmärrämme tämän luettelon listaamisen tärkeyttä. Sen ei pitäisi olla liian rajaava kuitenkaan. Sitten, sitten nämä käytettävyys- ja saatavuusregimit, siihen viittasivat useat jäsenet. Olemassa olevassa direktiivissä ja komission muutosehdotuksessa pohjana ovat kansalliset saatavuusjärjestelyt. Saman aikaan havaitsemme, että silloin kun saatavuusehdot on harmonisoitu Euroopassa, kuten tietyn tiedon saatavuuden osalta, tämän voitaisiin hyväksyä, mutta tästä direktiivistä ei kuitenkaan pitäisi tehdä mitään tietojen saatavuusdirektiiviä. Sitten hinnoittelusta, jossa alennetaan julkisen sektorin tietojen hintoja – siitä PK-yritykset tulevat todella hyötymään kaikkialla EU, e ssa Näyttö osoittaa, että sosiaaliset taloudelliset hyödyt edullisista tiedoista ovat paljon korkeammat kuin se suora tulo, mitä julkiset, julkisen sektorin toimijat voisivat niistä maksuna kerätä. Edelleen linkki muihin komission ehdotuksiin erityisesti koskien digitaalinen Eurooppa-ohjelma. Asia, tässä voitaisiin käyttää rahoitusta, jotta parannettaisiin toimivuutta ja, ja näiden tietoaineistojen saattavuutta ja myös API-tilannetta, niin kuin täällä mainittiin. Kiitoksia. Thank you, and then I would like to give the floor back to our rapporteur. Kiitos. Sitten vielä Rova Reida esittelen ominaisuudessa. All the... Kiitoksia paljon. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä rakentavasta asenteesta. Kun laadin kompromisseja, pyrin ottamaan mukaan kaikkien tärkeimmät elementit tai poliittisten ryhmien prioriteetit ja pyrin yhdistämään ne toisiinsa. Tämä ei tietystikään ole aina helppoa, kun on kyse soveltamisalasta. Näkemykset vaihtelevat täysimittaisesta pääsystä jopa siihen, että jul, jul, rajoitettaisiin julkisen sektorin tiedonsaantia nykyisestään. Komission tekemä ehdotus, että tunnustettaisiin sellaiset alat, joilla on jo EU-sääntöjä liittyvät ympäristö, esimerkiksi ympäristötyöteen saatavuuteen, että tämä mentäisiin eksplisiittisesti, mutta emme aio ehdottaa kompromissitarkistuksia, joissa olisi täysimittainen pääsy tietoihin kaikilla alueilla. Tietystikin on tärkeää, että parlamentti toimii tässä aktiivisesti, kun pyritään määrittelemään korkean lisäarvon tietoaineistot. Olen samaa mieltä Alden varjoesittelijän kanssa. Tietojen karttatiedot ovat erittäin tärkeitä. Tietystikään emme anna mitään blankko-shekkiä Viitan, viitan tässä Jaakon Jaakonsaaren puheenvuoroon. Emme halua sitä, että komissio voi täysin omana tykönään päättää, mitkä nämä korkeimmisarvon tietoaineistot ovat. Liitteisen Liitteeseen voidaan laittaa luettelon näistä korkeimmisarvon tiedoista ja sitten komissiolla on mahdollisuus ajantasaistaa tuota luetteloa sen mukaan, kun tilanteet kehittyvät. On tärkeää pistää merkille avoimen tiedon mahdolliset käyttö tarkoitukset, ne niin saattavat muuttua ja sitten saattaa olla tarpeellista ajantasaista luetteloa ilman, että ryhdytään täysimittaiseen uuteen lainsäädäntöön. Delegoitu säännös on se väline, joka antaa parlamentille kaikkein eniten mahdollisuutta suurimman mahdollisuuden valvoa tätä prosessia, mutta tämä ei kuitenkaan muuta direktiivin perimmäistä luonnetta. Hyvin monia hyviä ehdotuksia on tehty esimerkiksi kriittisistä infrastruktuureista ja tietosuojasta – me voimme ottaa huomioon, mitä tulee julkisen alan yrityksiin. Paras tapa toimia olisi niin, että kaikki velvoitteet, jotka liittyvät julkisen sektorin tiedonsaatamat, eivät sovellu julkisiin yrityksiin, mutta ovat kuitenkin mukana soveltamisalassa. Olisin painottaa myöskin maksupuolta, maksuihin liittyvää kysymystä. Kaikki näyttö osoittaa, että kun katsotaan tilannetta laajemmin, Julkisen sektorin tiedon saannista perityt maksut tuovat lisäkustannuksia pikemminkin kuin laskevat kustannuksia. Ymmärrän kyllä huomioon, että saattaa tiettyjä sektoreilla, sektori tarvitaan tietyn tyyppistä suojaa. Kompromissitarkistukset eivät puutu poikkeuksiin, joita on annettu esimerkiksi museoille. Tämä on erittäin tärkeää kansanpuolen kannalta. Toivon mukaan löydämme kultaisen keskitien tässä keskustelussa ja kaikki ryhmät sitten ovat valmiita tukemaan kompromissia. Mitä nopeammin pystymme hyväksymään IMKO-valiokunnassa tämän esityksen, sitä nopeammin voimme aloittaa keskustelut vastuuvaliokunnan kanssa. Työjärjestyksen artiklaa 53 sovelletaan, joten IMKOlla on tässä merkittävä rooli. Meillä on vielä varjoesittelijöiden kokous. kokous ensi viikossa. Voidaan sopia kompromissitarkistuksista Mikäli vielä avoinna olevia kysymyksiä on tämän jälkeen, voimme sitten kirjallisesti hoitaa ne kuntoon. Kiitos. Much. Kiitoksia paljon. Tarkoituksena on, että imkovaliokunnalta voisi äänestää asiasta 10.11. lokakuuta. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Voimme siirtyä nyt seuraavaan asian esityslistalla. Kyse on rajat ylittävä terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanosta. Edustaja Grabini on esittelijämme. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Äh, kiitän kovasti. Haluaisin toivottaa teidät äh, äh, tervetulleeksi tämän toiselle vuosipuoliskolle. Tervetuloa kollegoillekin. Tietenkin terveydenhuolto on subsidiariteettiperiaatteen alainen, mutta haluaisin onnitella komissiota, kun se 2015 päätti hyväksyä kertomuksen direkt direktiivin täytäntöönpanosta, direktiivin, joka meillä on ollut vuodesta 2011, joka koskee rajat ylittävää terveydenhuoltoa. Me kaikki tiedämme, että tällä hetkellä kun puhumme rajat ylittävästä terveydenhuollosta, niin emme ole vielä parhaalla mahdollisella tasolla, emme kun on kyse potilaiden tiedonsaannista, heidän oikeuksistaan, eikä myöskään kun on kyse kustannuksista tai menettelytavoista. Ja siksi ajattelin, että tässä valiokuntamme lausunnossa, odotan kovasti myös varjoesittelijöiden mielipidettä tietenkin, korostettaisiin sitä, että tämä muutos, jota komissio ehdottaa, on erittäin tärkeä, että voitaisiin nostaa julkisen terveyden tasoa ja samalla kunnioittaa ihmisten vapaata liikkuvuutta. Se on kuitenkin myös erittäin tärkeää tiedonsaannin parantamiseksi, koska on tutkimukset, jotka osoivat, että eivät edes 20 prosenttia ihmisistä tiedä oikeuksiaan liittyen rajat ylittävään terveydenhuoltoon. Ajattelin ehdottaa lausunnossa, nostaa esiin lausunnossa myös sen, että meidän on varmistettava helpompi liikkuvuus ja samanaikaisesti sovellamme Eh, digitaalisia menettelyitä terveydenhuollosta, käyttäisimme sähköisiä laskuja, sähköisiä lääkemääräyksiä ja niin poispäin. Ja sitten eh, mielestäni on tärkeää eh, korostaa sitä, että potilaan on tiedettävä paremmin oikeuksistaan ja myöskin mm, niistä olosuhteista, joista terveydenhuollon palveluntoimijat toimivat. Lisäksi on varmistettava korvausvelvoitteet ja vastuuvelvollisuus. hyvin usein laaduton terveydenhuolto vaikuttaa ihmisen elämään ja kukaan ei kuitenkaan ole siitä vastuussa. Siksi halusin äh, lisätä tämän lausuntoon. En usko, että meillä tulee olemaan suuria ongelmia tämän lausunnon suhteen. Myös Varjo esittelyt ovat samaa mieltä siitä, että on tarpeen parantaa äh, nykyisen direktiivin määräyksiä ja siksi todella kiitän komissiota, että se on tehnyt tämän ehdotuksen minä en ole vielä saanut äh, ehdotuksia varjoesittelijöitä, odottelen niitä ja kuten tiedätte, 12. päivä meillä pitäisi päästä yhteisymmärrykseen äh, sopeutuminen sähköiseen digitaaliseen terveydenhuoltoon, muun muassa sitten äh, terveydenhuollon palvelut, kustannukset ja palvelun äh, tarjonnan ehdot kaikille jäsenvaltioiden jäsen, eh, kansalaisille on yksi tärkeä eh, osa. Tämä on kaikkien eh, jäsenvaltioiden velvollisuus. Ja kun puhumme rajat ylittävästä terveydenhuollosta, on tärkeää, että saamme aikaan näitä parannuksia. Lausunnossa niin olen sanonut, että komissio myös säännöllisesti analysoi tilannetta ja se pitäisi esitellä, parlamentille pitäisi esitellä, mitkä ovat olleet hyödyt tämän direktiivin uudistamisesta. Kiitoksia. Mr. Kiitos. Kansanpuolueen puolesta varjoesittelijä toimii edustaja Busoi. Like to... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin kiittää Grapinia hänen eh, lausunnostaan. Hän käsitteli joitakin puutteita, joita tässä direktiivin täytäntöpanossa on ollut. Tämä direktiivi on yksi kaikkein konkreettisimpia saavutuksia terveydenhuollon alalla kansalaisten kannalta. Ei olekaan kovin hyvä asia, että monet kansalaiset eivät tiedä oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan hakea hoitoa ja korvauksia toisessa jäsenvaltiossa. Syyskuussa 2015 komissio julkaisi ensimmäisen kertomuksensa koskien tätä täytäntöönpanoa. Niin maaliskuussa 2015 arviointikertomus julkaistiin ja sitten eurobarometri toukokuussa. Se osoitti, että alle kaksi kymmenestä tunsi olevansa hyvin tietoisia oikeuksistaan terveydenhuollon alalla. Ainoastaan yksi kymmenestä oli tietoinen kansallisten yhteyspisteiden olemassaolosta. Kun tulin tänne parlamenttiin, tämän asian käsittely alkoi ja yritin omassa maassani Romaniassa järjestää informaatiokampanjoita ja jaoin le- lentolehti- le- lehtiä. Meillä oli myös kan, kansalainen terveydenhuollon alan virasto, jossa olin auttamassa tämän alan lainsäädäntöä. Direk- Romanian maa, jossa hyvin tämä direktiivi ei täytäntöön mutta vielä on paljon tehtävää ja on selvää, että tämä ei vielä riitä. Komission ja jäsenvaltioidenkin pitäisi ponnistella rankemmin niin, että kansalaiset paremmin saisivat tiedon omista oikeuksistaan. Täällä on myös useita jäsenvaltioita, joissa on erilaisia esteitä ja merkittäviäkin esteitä. Ja tämän toteuttamisessa se vain vaikeuttaa toteuttamista. Nykyisen direktiivin täytäntöpanon vaikeudet osoittavat, että ainakaan 2015 kaikki jäsenvaltiot eivät täysin oikein ole täytäntöpanneet direktiiviä. Ja tulos on se, että on edelleen eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä – ja palautteet sidosryhmiltä osoittaa, että paljon olisi joissakin jäsenvaltioissa vielä työtä jäljellä. järjestöt toteavat juuri näin silloin, kun tämä aihe tulee esille eri keskusteluissa parlamentissa tai muualla kun puhutaan äh, ulkomaille maan matkustavista potilaista tai tiedoista, kaikki jäsenvaltiot eivät ole valmiita antamaan äh, tietoja, eikä tiedot ovat vertailukelpoisia maiden välillä. Äh, sähköiset rekisterit voisivat parantaa täytäntöönpanoa myös terveysjärjestelmien digitalisointi auttaisi tässä tuen esittelijä. Olisi pyrittävä tekemään vielä tässä enemmän tuon, tuen myös ehdotusta, jonka kautta kansalliset saisivat paremmin tiedotusta. Edelleen näiden terveydenhoitojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen olisi tärkeää. Sitten lopuksi toisesta asiasta potilaiden pitäisi pystyä tekemään valituksia siinä tapauksessa, että potilaat tuntevat, että heidän oikeuksiaan on poljettava, kuten kuluttajillakin on tämä oikeus. Ehkä olisi pohdittava silloin, kun tätä direktiiviä uudistetaan, ja sitä keskustellaan ja niin sitä muutetaan, niin sitä äänestetään, niin olisi ehkä mietittävä mekanismia tällaista toimintaa varten. Kiitoksia. Olen varma, että yhteisesti työtä tekemällä voimme kyllä parantaa tätä asiaa, joka on hyvin tärkeää kuluttajille, potilaille ja kansalaisille Euroopassa. Kiitoksia paljon. Edustaja Sulik. ECRn on toiminut kommentissa sähköpostitse, joten seuraavaksi puhuu edustaja Selimovic, joka on Alden varjoesittelijä. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin salinette, että kiitän rouva Grabinia aivan erinomaisesta lausuntoluonnoksesta. Lausunto kattaa monia asioita, joiden suhteen täytyy tehdä jotakin. Direktiivi on todellakin vuodelta 2011 peräisin Monet Euroopan kansalaiset, kun etsivät parempaa sairaanhoitoa muualta, Tässä tekstistä eh, varmistetaan tilanteensa ja velvoitetaan jäsenvaltiot tarjoamaan tietoa pääsystä terveydenhoitoon piiriin kansallisten yhdistyspisteiden kautta. Ja Jäsenvaltiot hyvin myöhäisessä vaiheessa vasta pistäneen direktiivin täytäntöön 2015 komission kertomuksen, jonka mukaan vaikka 25. lokakuuta 2013 olisi pitänyt pistää täytäntöön rikkomusmenettelyitä aloitettiin 26 jäsenvaltiota vastaan siksi, että täytäntöpano oli myöhässä, myöhässä tai epätäydellistä 26 28 jäsenvaltiosta siis oli jättänyt työnsä hoitamatta. Vaikka transpositio on miltei hoidettu, täytäntöönpanossa on merkittäviä ongelmia edelleenkin. Joitakin esimerkkejä. Pyritään mahdollistaa sen, että jäsenet voivat käyttää ennakkolupamenettelyä hyväkseen ja suunnittelu Velvoite voidaan antaa myöskin, mikäli kyse on sairaalassa oleskelusta tai erittäin kustannus, erittäin kallista lääketieteestä tai hankalista lääketieteestä hoidosta. Ne maat, joissa on käytetty tätä sairaalayökriteeriä, vain harva on spesifoinut, mitkä hoidot kuuluvat tämän velvollisuuden alaisuuteen. Näistä 14 jäsenvaltiosta tilanne on sellainen, että potilaat eivät tiedä, mitä, mitkä hoidot edellyttävät ennakkolupaa. Vähintäänkin yksi kriteereistä on ollut sellainen, että kansanviranomainen ei ole selkeyttänyt. Mikäli joudun maksamaan hyvin paljon rahaa hoidosta, jonka suhteen en tiedä, saanko rahat maksetuksi takaisin, en kyllä sellaisen ryhdy, tällaisen hoitoon ryhdy. Ainakin tuota, edellyttää sitä, että laskut käännetään virallisen käänteen toimesta. Ja jotkut käyttävät papereita hoitamaan konsulin välityksellä. Selkeyttä puuttuu muutenkin jäsenvaltioiden säännöksistä. Jotkut maksavat takaisin rahaa yleislääkärillä hoidosta esimerkiksi. Jotkut eivät, mikäli käy lääkärillä kauempana. Rouva puheenjohtaja, nämä kaikki ongelmat liittyvät sen direktiiviin, joka, jotka mainitsin. Ymmärrän siksi, miksi jäsenvaltiosta toiseen menee niin vähän ihmisiä saman hoitoa. Mikäli rajoitetuista erohoidosta on tehty nämä monimutkaisesti ja kansalaiset eivät tiedä edes tiedä oikeuksista, niin onko se mikään ihme? Eurobarometritutkimus osoittaa, että tällaisen käyttö on paljon matalammalla tasolla kuin potentiaalinen käyttö, ja sen valta pitäisi kannustaa tekemään työnsä paremmin ja kannustaa siihen, että nopeammin ja tehokkaammin tehdään yhteistyötä ja viranomaisten kesken ja byrokratiaa vähennetään ja hallinnosta taakkaa muutenkin, kun potilas haluaa saada terveydenhoitoa ulkomailla. jäsenvaltioiden täytyy myöskin selkeyttää direktiivi siten, että potilaat tietävät paremmin oikeuksistaan. Tietystikin tulen myöhemmin täsmällisemmin vielä esittämään kommenttini tarkastusta muodossa. Kiitos. Kiitos. Sitten Edustaja Anju. Uh, thank you, Madam Chair. That was... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli kaikki hyvin yllättävää. Minä toivon, että minulla olisi ollut vähän enemmän aikaa, mutta kuuntelin tarkkaan edessä istuvaa kollegaa ja menen eh, nyt eh, eteenpäin vuoden, kun Brexit on tapahtunut ja voi nähdä, että ihmiset eh, valittavat britit, jotka elävät Euroopan maissa ja eurooppalaiset, jotka elävät Isossa Britanniassa, valittavat katkerasti, että heidän on vaikea saada vastavuoroista terveydenhoitoa, mutta vaikka järjestelmä ei alun perinkään toivonut. Ja toivon, että Brexit-neuvotteluissa tämä ymmärretään ja että järjestelmä ei yksinkertaisesti toimi. Ja on hyvä, että kerroitte meille, että ei se toimi 26 valtiossa 28. Parantamisen varaa on vielä. For the commission we Komission puolelta on paikalla rouva Emerling, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, kiitoksia näistä kommenteista ja kiitoksia tästä imco valiokunnan lausuntoluonnoksesta. Olemme sitä oikein tyytyväisiä. Se on täysin samalla linjoilla kuin komissionkin ajatukset. Teemme sitä täytäntöpanon kertomuksen koskien eh, rajat ylittävän terveydenhuollon eh, direktiivin toteuttamista. Ja se on tulossa piakkoin. Tämä raportti, tässä raportissa nähdään selkeitä muutoksia EUn terveyspolitiikan muutoksissa ja käytössä. Siinä selkeytetään potilaiden oikeuksia hakea korvauksia terveydenhuollosta, kun sitä on saatu toisessa jäsenvaltiossa. Siinä lisätään tietoja Potilaille annetaan oikeudelliset puitteet yhteistyötä varten jäsenvaltioille eri asioissa, jotka liittyvät terveydenhuoltoon. Tämä on hyvin tär- merkittävää toiminta-alue komissiolle, erityisesti se on tietenkin tärkeää Euroopan kansalaisille. Joka vuosi miljoonat ihmiset matkustavat enemmän tai vähemmän kauas Eurooppaan ja EUn oikeus takaa kansalaisten oikeudet helpottamalla pääsyä korkealaatuiseen terveydenhuoltoon muissa jäsenvaltioissa niin että samalla voi koti jäsenvaltion korvauksista nauttia joka vuosi kaksi miljoonaa potilasta hyötyy tästä järjestelmästä suurin piirtein. Haluaisin nyt hyvin lyhyesti kuvailla, mikä tilanne on tässä täytäntöönpano ja vastaavuus tilanteessa heti transpositio päivämäärän jälkeen ryhdyimme tarkistamaan, missä määrin se on toteutunut jäsenvaltioissa ja mikä on, mikä on rikkomus menettelyinen tilanne. Olemme iloisia, kun voimme ilmoittaa, että nyt tämä ensimmäinen vaihe on saatu loppuun. Ja tällä hetkellä kaikki rikkomukset, jotka liittyvät tähän vaiheeseen, on saatu päätökseen. Toinen vaihe, niin sanottu vastaavuustarkastus, on nyt käynnissä. Olemme tutkimassa, kuinka direktiiviä on transponoitu ja täytäntöön pantu rakenteelliset vuoropuhelut jäsenvaltioiden kanssa ovat käynnissä. Jotkut on jo menestyksekkäästi saatu päätökseenkin. Tässä täytäntöpanon ponnistuksessa priorisoimme kaikkein tärkeintä EU-oikeuden rikkomuksia, jotka vaikuttavat potilaiden etuihin. Tärkeimmät asiat, joihin puutumme näissä tarkastuksissa, koskevat seuraavia. Näitä neljä tärkeintä asiaa. Ensinnäkin syrjivät korvaukset rajat ylittävässä hoidossa. Toiseksi ei avoimet hinnoittelut, jotka syrjivät muiden, muita kansalaisia. Kolmanneksi liian pitkät hoitolistat, jotka edellyttävät ennakkolupaa. Ja neljänneksen raskaat pitkät hallinnolliset menettelyt korvauksien hakemiseksi tai ennakkoluvan hakemiseksi. Uskomme, että olemme saavittaneet tuloksia. Useissa jäsenvaltioissa on lainsäädäntöä jo muutettu potilaiden hyväksi näiden rakenteellisten vuoropuhelujen jälkeen. Toinen täytäntöönpanoraportti on tulossa lokakuussa ja siinä päivitetään tilannetta kaiken kattavasti. Siinä äh, tarkastellaan myös hyviä käytäntöjä, jotta voidaan tukea jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät parantamaan täytäntöönpanoa. Nyt haluaisin puhua vielä lisää joistakin asioista, joihin puututtiin eh, viime hetkenä. Eh, se koski ensinnäkin tietoisuuden puutetta. Lokakuussa 2016 järjestimme eh, konferenssin netissä, joka koskee tietoisuutta EUn, oikeu, eu laajuisista terveydenhuolto-oikeuksista. Tämän kautta pyrimme lisäämään tietoisuutta tämän direktiivin olemassaolosta. Ja nyt tulevaisuudessa on tulossa Sante ja Regionte pääosastojen järjestämä konferenssi myöhemmin tänä vuonna, jossa tarkastellaan rajat ylittävää terveydenhoitoa ja rajat ylittäviä terveydenhuoltohankkeita, jotka ovat jo käynnissä. Teidätkin on kutsuttu seuraamaan tätä konferenssia. Hiljattain uusi EU ja minä-kampanja oli kohdistettu nuorille ja sen kautta pyritään kertomaan kansalaisille, millä tavalla voidaan saada ulkomailla terveydenhuoltoa suunnitelusta tai suunnittelematta Esimerkiksi eh, somen välityksellä eh, olemme myös eh, ottaneet kansallisia yhteispisteitä tehostamaan toimintaansa erityisesti säännönmukaisten tapaamisten kautta. Edelleen meillä on tutkimus, jolla parannetaan potilaille suunnattua tietoa. Se julkaistiin heinäkuussa. Siinä on ohjeita kansallisille yhteyspisteille. Näistä sovittiin konsensushengessä kansallisten yhteyshenkilöiden välillä. Tällaisia ohjeita ei ole aikaisemmin annettu. Tässä tutkimuksessa on myös tietoja ja parhaita käytäntöjä, joiden kautta voidaan jatkuvasti parantaa tämän politiikan toimintaa ja sitten rajat ylittävästä yhteistyöstä olemme rohkaisseet jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti raja-alueille niin, että potilaat voisivat tästä hyötyä. Tästä tekninen tutkimus julkistettiin maaliskuussa ja siinä näin, eli kerrotaan hyviä esimerkkejä ja annetaan työvälineitä yhteistyön parantamiseksi. Tästä tutkimuksessa keskustellaan regiopääosaston kanssa järjestettävässä eh, konferenssissa joulukuussa. Sitten e-terveysalalle olemme rohkaisseet yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tällä alalla tarkoituksena on lisätä tarjota yhteen toimivia ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa hoidon jatkuvuus ja turvallisuus ja korkeatasoinen hoito. Tämän vuoden huhtikuussa hyväksyimme tiedonannon, joka koski digitaalista digitalisointia ter- terveysalalla, digitaalimarkkinoilla. Tähän liittyy muun muassa terveysinfrastruktuurin toimivuus ja sen parantaminen. Lopuksi IMCO-valiokunnan lausuntoluonnos on täysin samoilla linjoilla kuin komissionkin eh, linjat ja olemme siitä hyvin tyytyväisiä. Viisi vuotta tämän direktiivin antamisen jälkeen voidaan todeta, että direktiivi on parantanut oikeusvarmuutta rajat ylittävissä tilanteissa ja myös kotimaisilla potilailla ja koskien heidän oikeuksien. Tämä näkyy siinä, että direktiivin tulkintaa ei ole jouduttu tuomioistuimessa oikaisemaan. Rajat ylittävät potilasvirrat ovat pieniä, mutta ne ovat vakaita direktiivi ei ole johtanut mihinkään merkittäviin budjettivaikutuksiin terveysjärjestelmien kestävyyden kannalta. Kiitoksia. Very much. Um... Kiitoksia paljon. Edustaja Soltest oli hieman myöhässä paikalle. Haluatteko siitä huolimatta sanoa jotakin varjoesittelijänä? Vihreiden nimissä, olkaa hyvä. Sorry for delay. Kiitos rouva puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin myöhään paikalle, koska olin keskustelussa Balkanin asioista muualla. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää, joka laati tämän lausunnon. Minun nähdäkseni tärkeintä on se tieto, jota annetaan kansalaisille heidän oikeuksistaan, mahdollisuudesta saada hoitaa ja saada sitten korvaushoidosta täytäntöönpanon säännöt ja kansalaisten valistaminen heidän oikeuksistaan ovat tärkeitä, koska kansalaiset täytyy tietää räätyyttävän terveydenhoitoon liittyvistä mahdollisuuksista. Monissa maissa on hyvin paljon esteitä tämän niin sanotun vapauden tiellä. Me tuemme ajatusta, että pitäisi muuttaa tilannetta ja pistää direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön. Avoimuus ja valistus ovat erittäin tärkeitä asioita. Direktiivin myöhäinen täytäntöönpanon jäsenvaltioissa selittää sen, että kansalaiset eivät ole tietoisia koko asiasta ja täytäntöönpano ja siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on ollut monen kirjavaa. Joskus vaaditaan ennakkolupia ja on monia hallinnollisia menettelyitä, eikä tietoa riittävästi anneta potilaille. Lisäksi ongelmana on se, että kriteereitä ei ole määritelty – Milloin esimerkiksi on mahdollista käyttää tällaista rajat ylittävää terveydenhoitopalvelua? Missä tapauksessa se on mahdollista? Kyse on vielä äh, täytäntöönpanosta. On myös erittäin tärkeää selventää kansallisten yhteyspisteiden selvää roolia. Ne kertovat kansalaisille oikeuksista. Neiden oikeuksista on paljon eroavaisia jäsenvaltioiden välillä kun katsotaan näiden yhteyspisteiden resursseja tai rakenteita, on tarpeen määritellä enemmän johdonmukaisuutta ja laatua äh, niiden toiminnassa Euroopan unionissa. Meidän on myös yhtenäistettävä äh, tietojen keruu ja täytäntöönpano menettelyitä jäsenvaltioiden kesken, koska on myös erittäin tärkeää, että saadaan selvä kokonaiskuva äh, näiden oikeuksien käytöstä. Ja rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin eh, käytöstä. Uskon, että jatko yhteistyössä ja jatkokokouksissa tulemme eh, laatimaan hyviä tarkistuksia, jotka parantavat tätä tekstiä. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten loppusanat esittelijältä edustaja Grappini. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita ja varjoesittelijöitä sekä komissiota Kuten sanoin aluksi, meidän näkemyksemme ovat täysin täydentäviä eivätkä ristiriidassa toisensa kanssa. Uskon, että pystyn hyödyntämään kollegojen kokemuksia omista maistaan, mutta ei pelkästään niistä. Kristian on työskennellyt tässä järjestelmässä. Yritämme uskon, että pystymme parantamaan tätä lausuntoehdotusta niin teidän tekemillänne ehdotuksilla, jotka nousivat esiin tässä keskustelussa. Haluaisin kiittää komission edustaja siitä, että hän korosti näitä ongelmakohtia, prosessin raskaus ja korvausten hitaus ja monia muita. Uskon, että meidän täytyy yksinkertaistaa kansalaisten pääsyä äh, terveydenhuollon pariin ja myöskin äh, lisättävä kansalaisten tietoisuutta, jotta he voivat hyödyntää äh, tätä mahdollisuutta ja samalla poistaa jonkinlaista syrjintää, jota on olemassa. Ei meidän nyt tarvitse tätä sanaa pelätä mm, tietyillä kansalaisryhmillä koskevat syrjintää. Kansalainen on syrjitty esimerkiksi, jos hän ei voi saada terveydenhuoltoa kielellä, jota hän ymmärtää, kun hän yrittää saada terveydenhuoltoa jostain toisesta valtiosta. Mm. Me tulemme 10. lokakuuta keskustelemaan tarkistuksista. Meillä toivottavasti on silloin erittäin hyviä kompromisseja, joiden avulla voimme tukea kansalaista, että hän voi saada terveydenhuollon palveluja. Kiitoksia. Kiitos. Tarkistusten jätön määräaika on 12. syyskuuta kello 12. Tämä tarkoittaa, että voimme nyt jatkaa ja mennä äänestyksiin. Ja ensimmäinen asia, joka meillä on eh, esityslistastamme äänestettävänä, on eh, säännöt ja menettelyt tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja eh, täytäntöönpanon valvontaa varten. Mutta ensin meillä on työjärjestyspuheenvuoro. Edustaja Zullo. Si, grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, pyytää kaikkien kollegoiden huomion. Pyysin puheenvuoroa, koska viime viik- viikolla tässä valiokunnassa tapahtui vaarallinen ennakkotapaus, joka vaikuttaa tämän valiokunnan demokraattiseen toimintaan. Teimme tarkistuksia 232 ja 34, jotka koskivat eh, jo johdantokappaletta, se koski alkuperämaita ja jäljitettävyyttä. Näitä tarkistuksia ei otettu mukaan erillisenä äänestyksenä äänestyslistaan, vaan, vaan, vaan aika ovelalla tavalla ne ikään kuin jätettiin kumoutumaan artikla 4 koskevassa kompromississa. Tämä koskee kuitenkin aivan toista asiaa. Meidän tarkistuksemme käsittelevät näitä made in-kysymyksiä. Tiedämme, että tämä on poliittisesti hyvin herkkä asia, mutta ne ovat aivan äh, tämän mietinnön linjoilla. Se liittyy tuotteen turvallisuuteen ja kuluttajasuojaan ja niin poispäin. Made in kysymyksiä kysymykseen liittyisi 2013 direktiivi ja markkinoiden valvonta ja muut. Mehän tiedämme tämän kuitenkin, mutta ei se pidä paikassa. Tämä direktiivi on ollut neuvostossa jumissa jo neljä vuotta. Tämän päivän äänestyksessä, mikäli pidämme tästä linjasta kiinni, eh, se on yhä enemmän jumissa. Nyt on keksitty tällainen tekninen eh, kikka, jolla vältetään poliittinen ongelma joka koskee tätä asiaa Made in. Se on hyvin tärkeä asia kuluttajille ja tuottajille. Me emme halua enää huijata kansalaisia. Haluamme, että tämä parlamentti ottaa kantaa. You have normally one minute. It's... Yleensä var, varten vain yksi minuutti. Nyt olette ylittäneet jo puheaikanne. Kyllä me, me pyydämme, että nämä meidän tarkistuksemme 232 234 ja ja 154 että niistä er-, äänestetään e-, erikseen, eivätkä ne raukea artikla 4 kompromissiesityksessä eikä tässä toisessakaan. Me vetoamme puheenjohtajana Dantiin. Italiassa pyritään suojelemaan tätä meidän asiaa ja haluaisimme pyytää, että esittelijä tukisi tätä meidän pyyntöämme ja pyydämme valiokuntaa tukemaan näitä tarkistuksia. Okay, thank you very much. Uh, I think that... Kiitoksia paljon. Uskon, että tuli selväksi, että 231 ja 234 ovat molemmat sellaisia, joihin vaikuttaa se, mikäli kompromissit 4 ja 32 hyväksytään, joten erinäänestys ei olisi yhteen sopiva sen kanssa, että kompromissi on hyväksytty. Mikäli kompromissia ei hyväksyttäisi, olisi selvää, että äänestettäisiin näistä tarkistuksista.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 Tarkistetaan koneisesti. Kompromissi 5. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 2, 4, 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan 241 koneellisesti. We close the vote. Äänestys päättyy. Aivan oikein pyysitte tarkistusta, koska se onkin hylätty. Sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 274 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 274 tarkistus on kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneisesti Kompromissi kahdeksan. Koneäänestys. Hylätty. Kompromissi 8a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kolme, kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus seuraavana. Suullinen tarkistus lukee täällä äänestyslistassa, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneisesti tämä suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty mikä hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 411 puolesta vastaan tyhjää hylätty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 Okay, so... Joten puolesta Envi seitsemän, vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten Envi kymmenen, puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Envi 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Envi 11. We close vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Envi 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja vielä loppuäänestys lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Hoidetaan tämä koneellisesti. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 ääntä puolesta, 5 vastaan ja yksi tyhjä ääni, joten onnittelut esittelijälle. Sitten päätetään äänestän mandaatista toimintavälisiä neuvotteluita varten. Tämäkin äänestys suoritetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Te saitte mandaatin 24 äänellä puolesta, 10 ääntä oli vastaan, joten voitte nyt ryhtyä sitten neuvotteluihin. Ja nyt annan puheenvuoron vielä esittelijälle. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äänestyksen päätteeksi kiittää ensinnäkin varjoesittelijöitä. Heidän kanssaan teimme todella hedelmällistä yhteistyötä kaikkien ryhmien välillä. Tämä oli aika tiivistä, varsin teknistäkin työtä, kuten näitte tässä asetuksessa oli yli 60 artiklaa, joten se oli varsin monitahoinen. Haluaisin kiittää myös valiokunnan sihteeristä ja henkilökuntaa ja haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäsenten ja varjoesittelijöiden avustajat, jotka ovat tehneet erittäin hyvää työtä. Tekstit ovat aina tulosta kompromisseista, niin nytkin saimme aikaan kuitenkin hyvin laajan enemmistön ja se antaa meille voimaa niin, että toivon, että hyvin pian voitaisiin neuvoston kanssa aloittaa hedelmälliset keskustelut niin, että lopultakin saadaan aikaan eurooppalainen markkinavalvontajärjestelmä, jonka kautta voidaan antaa takeita kuluttajille ja eurooppalaisille yrityksille niin, että joutaisiin vähemmän kärsiä epälojaalista kilpailusta ulkomailta. And then, uh... Kiitoksia paljon. Nyt meidän on määrä äänestää valiokuntamme ensi vuoden kokouskalenterista kättä nostamalla. Ketkä ovat kalenterin puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Go. Ja sitten menemme äänestykseen, joka koskee toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroista tunnustamista. Edustaja Stefanek on meidän esittelijämme. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme kompromissi kolmeen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 31 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan. EPP ei näytä äänestävän tästä puoli. Siis tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 42 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 105 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 106 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten muutamme tästä mietintöluonnoksesta näin muutettuna koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi EPP-läinen liikaa. No niin, nyt asian kunnossa. Hyväksytty suurella enemmistöllä 31 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle ja nyt äänestämme myös mandaatista mennä toimielinten välisiin neuvotteluihin. Tämäkin koneäänestyksen äänestys alkaa. Vielä viisi puuttuu. Selvä. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty suurella enemmistöllä 28 puolesta 5 vastaan. Onnittelut esittelijälle. Haluatko vielä puheenvuoron? Ole hyvä. Thanks, Madam Chair. I'd like to thank to my colleague. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa kollegoille, varjoesittelijöille, myös avustajille ja kaikille neuvonantajille poliittisista ryhmistä. Haluaisin sanoa kiitoksia rakentavasta yhteistyöstä. Yhteistyö oli todella hyvin tuottoisa ja aika lyhyesti päästiin tuloksiin. Kaikki halusivat suhtautua asiaan avoimesti ja uskon, että se oli pohja meidän hyvälle yhteistyölle. Olen ainakin tyytyväinen tuloksen ja toivon, että saavutamme hyviä tuloksia myös kolmikantaneuvotteluissa. Tavoitteenamme on todella parantaa vastavuoroista tunnustamista ja uskon, että siinä onnistumme. Kiitoksia. Thank you uh, very much. Kiitoksia paljon ja onnittele, onnittelut vielä kerran teille. Olen enemmän kuin iloinen voidessa nyt antaa puheenvuoron varapuheenjohtaja Katrin Stylerille. Hän jatkaa nyt tätä kokousta. Okay, if I can call the meeting to order. No niin, nyt äh, kokous jatkuu. Ja menemme ripeästi eteenpäin seuraavaan mietintöön. Kyseessä on EUn kuluttajasuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen. Mikäli haluatte metelöidä, niin menkää tuonne salin ulkopuolelle. Nyt nimittäin mennään seuraavan asian, Eli EUn kuluttajasuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen esittelijä on edustaja Dan Dalton. Käsittelemme nyt mietintöluonnosta. Tän, anna palaa. And, um... Kiitos puheenjohtaja. Hienoa olla taas jälleen kerran kollegoiden keskuudessa. Täällä toivottavasti teillä kaikilla on hyvä kesä. Mitä tähän mietintöön tai tekstiin tulee, joka julkaistiin juuri ennen kesätaukoa? Haluaisin ensinnäkin kiittää Evelinia sihteeristössä ja myöskin henkilökuntaani, koska he tekivät ankarasti töitä asian puolesta ennen kesätaukoa. Aikataulu oli melkoisen tiukka, mutta onnistuimme hoitamaan homman Toivon mukaan voimme nopeasti nyt valiokunta vaiheen ja täysistuntovaiheen käydä lävitse, niin että päästään nopeasti neuvotteluihin toimielinten kanssa. Monessa suhteessa komission ehdotus on hyvä pohja parlamentin työlle. Se otetaan käyttöön merkittäviä uudistuksia refitä ohjelman tuloksia vastaavasti. En nyt oikeastaan olla uudelleen kirjoittaa ehdotusta tai millään tavalla vesittää sitä, mitä komissio tekee, koska monet ehdotuksistani minun nähdäkseni sopivat hyvin yhteen komission alkuperäisen tekstin kanssa. En niin tärkein muutos kuluttajien kannalta on, että uudelleen todetaan, vahvistetaan kuluttajan peruuttamisoikeus. Olen ollut joistakin ehdotuksista hieman huolissani ja esimerkiksi siitä, että väärin käytetään peruuttamisoikeutta. Kenties pieni määrä kuluttajia käyttääkin oikeutta väärin hyväkseen, mutta parlamentissa en usko, että kuluttajan suojavaliokuntana me voimme luopua kuluttajille annetusta oikeuksista puolesta niin ankarasti on taisteltu. Siksi poistin tämän kohdan. Ja kun keskustelin kollegoiden kanssa, suurin osa kollegoista on asiasta samaa mieltä minun kanssani. Olen pyrkinyt tunnustamaan sen asian, että joitakin väärinkäytöksiä tapahtuu. Johdantosan kappaleeseen olen maininnut sen, että pitäisi paremmin voida toimia väärinkäytötapauksissa. Johdantos on parempi asia kohta tätä varten. Mikä olemme kasvattaa sähköistä kauppaa ilman, että kuluttaja pystyy kokeilemaan tuotteita ennen kuin lopullisesti ostaa ne, niin mikäli kuluttaja tämä oikeus viedään, niin silloin sähköisen kaupan kasvattaminen tulee olemaan vaikeampaa ja kuluttajan usko vesittyy sähköisen kauppaan. Mitä seuraamuksiin tulee? Olen tehnyt muitakin tarkistuksia selvyyden vuoksi, erityisestikin artikloihin. Haluan selkeämmin tuoda esille joitakin seikkoja, jotka mainittu kappaleessa, esimerkiksi liikevaihtoon perustuva sakko, milloin siellä voidaan langettaa. CPC-asetuksessa on jo tätä asiaa hoidettu kuntoon. Haluaisimme tässä hieman pidemmälle kun komissio. Komissio vielä pohtii tätä seuraamuskysymystä ja ja komissio katsoo, että seuraamusten täytyy hyödyttää kuluttajia, mutta usein seuraamukset ovat vain osittain tai ollenkaan sellaisia, että ne hyödyntävät henkilöä tai kuluttajaa, jolle on syntynyt hallaa. Volkswagenin tapaus esimerkiksi. Volkswagenin omistajat eivät ole nähneet mitään seuraamuksia siitä tai mitään omalla kohdallaan siitä, että kansalliset hallitukset ovat langentaneet rangaistuksia Volkswagenille. Nämä seuraamukset tai sakot menevät suoraan komission tai jäsenvaltioiden kassaan, ja tämä on väärä tapa toimia, koska tämä heikentää luottamusta seuraamusjärjestelmään niiden puolella, jotka ovat kärsineet haitan tai niiden yritysten puolella, jotka sitten voivat taktikoida seuraamuskysymyksellä – tyyppihyväksyntäehdotukseen tein juuri samanlaisen tarkistuksen, jonka tehen nyt tässä kohtaa. Eli sakko, sakoista saadut tulot pitäisi käyttää kuluttajien hyväksi tai yhteiskunnallisen, hyö, yhteiskunnallisen haitan korjaamiseksi, joka on syntynyt. Tämä olisi hyvä tapa toimia. Sitten pari seikkaa vielä nopeasti vierailusta, jo, joista ei ole ilmoitettu etukäteen, eli kovelta ovelle kaupustelusta, kun on kyse. Pitäisi olla selkeät säännökset, joilla estetään harhaanjohtavaa tai aggressiivista myyntikäyttäytymistä. Kahtalainen tuotteiden laatu, monenlaatuiset samat tuotteet. Ennen kesää komissio esitteli asian. Minä pyrin seuraamaan tuota tuon kehittämistä mahdollisimman tarkalleen ja parannuksia voitaisiin vielä tehdä. Tiedän, että kollegat haluavat parannuksia vielä komission ehdotukseen. Se erityisesti pitäisi varmistaa nähdäkseen se, että on täysin selkeä epäpoliittinen Euroopan laajinen järjestelmä ja testausmahdollisuus. Tämä on ensimmäisen mietin luonnoksessa mukana. Sitten markkinoille saattaminen, avoimuusvelvoitteet ja komissioehdotus. tärkeimmät parametrit täytyy pistää yhteenvetoon mukaan. En usko, että tämän tekstin pitäisi olla pitkä, vaan pikemminkin lyhyt ja ytimekäs. Tietoa pitäisi antaa kuluttajille. Kuluttajalle annettavan tiedon pitäisi olla helposti ymmärrettävää. Kuluttajan täytyy myöskin ymmärtää, mitä ruudulla lukee. Ei ole hyödyllistä, mikäli kuluttajalle annetaan 12 sivun selostus siitä, miten hakukone esimerkiksi toimii. Kuluttajan täytyy vain nopeasti saada tämä tieto tutkin vielä keinoja, joilla voitaisiin kauppan solmista edeltävää tietoa parantaa, niin tässä olisi helpommin ymmärrettävää esimerkiksi vammaisten kannalta riippumatta laitteista, jolla tietää lukea. Uskon, että on erittäin tärkeää varmistaa, että kuluttajat tietävät, keneltä he ostavat tavaraa verkkovälitteisesti. Tämä pitäisi olla selvää, niin kuin komissio on pyrkinyt tämän selkeyttämään. Minä olen vielä vahvistanut tätä kohtaa varmistaakseni sen, että kuluttaja tietää todellakin, keneltä hän mitäkin ostaa. Lentoyhtiöistä on jo tällaista kokemusta. Joitakin vuosia jo lentoalan yritysten on taitunut toimia mikä lentoyhtiö lennon loppujen lopuksi lentää, vaikka sen on ostanut jollakin toiselta lentoyhtiöltä. Viimeinen seikka. Olen pyrkinyt helpottamaan kuluttajan elämää ja ehdottanut uutta mobiiliaplikaatioita sovellusta kuluttajan kannalta niin, että kuluttajan on selkeä viite paikka, mistä tietoa saa, ja kiistojen ratkaisu tai ratkaisu alusta ja kuluttajakeskukset, niiden roolia olen halunnut vahvistamaan. Kuluttaja täytyy tietää, kenen valituksen tekee. Monet kuluttajat kuitenkin ovat tie- eivät, monetkaan kuluttajat tiedä näistä mahdollisuuksista, riidanratkaisualustasta, ODR-alustasta tai kuluttajakeskusten tarjoamista avusta. Tämä olisi hyvä, mikäli tällainen appi sovellus voitaisiin kehittää. Samantyyppisiä ollaan kehittämässä muuallakin. Tästä olisi korjatuntavaa hyötyä kuluttajille. Mikäli olette lukenut tämän mietinnön, tiedätte, että ehdotan, että tämä olisi kuluttajien, eurooppalainen kuluttajien suoja-applikaatio. Tämä, eli ECR-sovellus. Haluan kollegoiden kommentti ehkä tähän. Nyt meillä on todellinen tilaisuus vielä ennen kuin parlamentin toimikausi päättyy saattaa päätöksen erittäin tärkeä asiakokonaisuus, joka parantaa kuluttajien suojaa Euroopassa. Ilomielin teen yhteistyötä kollegoiden kanssa tulevina viikkoina vielä. Sir, I think it's a fantastic... Kiitos esittelijälle. Loistava idea, mikäli tällainen applikaatio saadaan, mutta nimi on ihan toinen juttu. Kenties voidaan järjestää kilpailu, ihmiset voivat olla mukana kehittämässä tätä sovellusta joka olisi todellakin kuluttajille kohdennettu. Edustaja Arimo kansanpuolesta, olkaa hyvä. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ensinnäkin siitä, että hän näin nopeasti valmisteli tämän mietinnön niin, että pystymme vielä ajoissa menemään kolmikantaneuvotteluihin ja pystymme tätä komission järkevää ehdotusta, mm, niin sitä, siihen vaikuttamaan, että siitä tulee lainsäädäntö ennen kuin kausi päättyy. Kannatan myös tätä mobiilisovellusta. Meidän pitää varmaan keskustella vielä tästä nimestä, jos tällaista lyhennettä ruvetaan käyttämään. Mutta ajatus on hyvä, sitä pitäisi harkita ja se pitäisi myös toteuttaa. Sitten nämä eri elementit, peruutusoikeus, olen Danin kanssa samaa mieltä. Mielestäni ei ole järkevää eikä hyvä asia, että tämä oikeus, joka koko Euroopassa jos nyt joku kuluttajaoikeus on, joka tunnetaan ja jota kaikki käyttävät ja jonka kaikki ymmärtävät, se on tämä 14 päivän peruutusoikeus. Meidän ei pitäisi nyt yrittää vesittää asioita tai selittää niitä toisella tavalla. Meidän olisi pidettävä siitä kiinni, siksi kannatan sitä, että se poistetaan täällä että puoluerajat ylittävästi tässä näytetään olevan samaa mieltä. Ja perustelen tätä myös sillä, ettei minulle vielä ole tähän päivään mennessä pystytty osoittamaan, että se niin paljon väärinkäytöksiä olisi, että pitäisi ryhtyä toimiin. En ole mitään tällaista lukenut. Olen jo alaltakin kysynyt monta kertaa, eikä minulle haluttu näitä lukuja antaa, vaikka ne kuulema on olemassa, joten en minä voi sitten myöskään toimia kun on kyse rangaistuksista, niin tärkeää on, että kuluttajan suojaoikeuksista noudatet, niitä noudatetaan ja että on pelottevaikutuksilla toimivia sakkoja ja rangaistuksia. Samat kriteerit on hyvä ajatus. Tämä Daltonin ehdotus, että olisi tällainen yläraja niin, että siihen lisättäisiin vielä tällainen könttäsumma, kuten ähm, tietosuoja yleisasetuksen 83 äh, artiklassakin on. Äh, sitten äh, meidän varmistettava, että toimitaan suhteellisesti niin, ettei vuosia rikkomuksen jälkeen voida sitten sopimusta purkaa. Äh, vielä ajatus, joka tähän voitaisiin ottaa mukaan, on se, että voitaisiin mm, ottaa mukaan hinnan alennus, sillä tätä voitaisiin täydentää. Sitten kun on kyse verkossa toimivista markkinapaikoista, tällainen listaukset, rankkaukset, niiden julkaisu on hyvä asia. Mm. Sitten äh, tärkeää on myös varmistaa avoimuus säännökset, eikä sitten voi olla niin, että ne, joilla tällainen markkinapaikka on, joutuvat äm, algoritminsa paljastamaan. Se johtaisi siihen, että kukaan ei tällaisia alustoja enää loisi ja se loisi meille enemmän haittaa kuin hyötyä. Eli näiden kriteerien pitäisi äh, olla kuluttajalle selvästi ymmärrettävästi esitetty ja ilman, että algoritmi itsessään paljastetaan. Sitten nämä tuotteiden laatuerot, poliittisesti hyvin äh, vaikea aihe. Minä kannatan sitä, että odotamme tätä unionin harmonisointia menetelmää ja otamme sen sitten tähän mukaan. Mielestäni komissio ei ole ollut riittävän selväsanainen asian suhteen ja tämä luo hyvin paljon oikeudellista epävarmuutta. Markkinointi, identtinen, selkeästi erilainen. Nämä asiat pitäisi määritellä. Lainsäätän olisi se tehtävä, mutta me olemme vielä liian epätarkkoja ja meidän täytyy miettiä, miten sen, mikä Senalovan mietinnössä lukee, voidaan ottaa tähän mukaan niin, että kaikki sopii yhteen, että kuluttaja sen ymmärtää, e, eikä Euroopassa synny sellaista vaikutelmaa, ongelma, että on kahden luokan kansalaisia. Tämä on kuitenkin hyvin vaikea kysymys ja odotan kovasti yhteistyötä Danin kanssa, jotta voimme saada aikaan järkevää lainsäädäntöä. Kiitoksia. Thank you and over to... Kiitos Nikola Dantti ja joka korvaa Evelyn Gebhardtia. Kiitoksia. Puhun nyt Evelyn Gebhardin puolesta. Hän on SD-ryhmän vastuuhenkilö tässä tärkeässä aiheessa, joka koskee eurooppalaisten kuluttajien oikeuksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää Daniel Daltonen tästä luonnoksesta. Arvostin sitä, että kumattaisin komission ehdotus, jolla muutetaan artiklaa 16 direktiivisiä, joka koskee kuluttajien oikeuksia, ja näin ollen poistettaisiin niin sanottu peruuttamisoikeus, mikäli kuluttaja on käyttänyt tavaraa enemmän kuin on tarpeen. On tärkeää korostaa, että jo no- olemassa olevan lainsäädännön perusteella kuluttaja on vastuussa mahdollisesta tavaran arvon alennuksesta, mikäli se johtuu siitä, että tavaroita on käytetty enemmän kuin on tarpeen eh, niiden luonteen mukaisesti. Niitä voidaan todeta niiden toiminta näistä formin avoimuudesta olemme puhuneet ja epätarvista käytännöistä. Haluaisinkin pyytää perusteluja tarkastuksen 24, jossa todetaan, että että tässä olisi erityisesti merkinnät huomioittava, mikäli tässä nyt on maksu, joka on vain yksi parametreista, joiden, jotka vaikuttavat näihin hakutuloksiin, sitä ei pitäisi kohdella samalla tavalla. Haluaisin korostaa, että komission ehdotus, jolla muutetaan direktiiviä, joka koskee epäterveitä kauppakäytäntöjä, on samalla linjalla kuin olemassa oleva oikeuskäytäntö. Olisi siis selvennettävä, että maksu on johtanut siihen, että toimia tulee hakutuloksissa ylempänä Tämä, tämä liittyy online-ostajien oikeuksien. Lopuksi haluaisin hyödyntää tilaisuutta ja kehottaa jäsen, äh, kiittää jäsenvaltiota erityisesti Itävaltaa siitä, että neuvotteluja on nopeutettu ja on pyritty tulokseen mahdollisimman pian. Olisi tärkeää, että saamme asian valmiiksi tämän vaalikauden aikana. Thank you. Eh. Kiitoksia, Nikola. Sitten liberaaliryhmän nimissä edustaja Selimovic. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Salineette, että kiitän herran Daltonia hänen lausuntoluonnoksestaan tai mietintöluonnoksestaan. Se on erittäin hyvä pohja keskustelulle ja jatkotyölle. On päivän selvää, että meidän täytyy ajantasaistaa kuluttajan suojalainsäädäntöä. Miltä joka päivä on erilaisia internethuijauksia, huijauksia tavaroita, joita on tilattu verkkovälitteisesti, eivät vastaa sitä, mitä kuluttaja halusi ostaa ja kuluttaja ei aina tiedä, mitä hän ostaa ja keneltä. Erdalton on parantanut komission tekstiä lukuisilla merkittävillä tavoilla. Täsmäisemmin toteaisin, että olen samaa mieltä esittelen kanssa seurata seikoista. Ensinnäkin verottamisoikeus. on täysin samaa mieltä herra Daltonin ehdotuksen kanssa. Sanoisin jopa, että mitä riittävää näyttöä ei ole sen osoittamiseksi, että oikeutta olisi väärinkäytetty hyväksi. Kuulemisessa ei tällaista ilmennyt. Siksi uskon, että komission ehdotus, että poistettaisiin kuluttajalta oikeus palauttaa tavara silloinkin, kun on enemmän kuin tarpeen kokeiltu tai testattu tuotetta, niin tämä antaa liian paljon liikkumavaraa yritykselle. Olisi itse yksin oikeus päättää, onko kuluttaja liikaa käyttänyt oikeutyöksen tai ei. Todistustaakan pitäisi olla kuluttajalla silloin, ja pitäisi osoittaa, että kuluttaja ei ole riittävä liikaa käyttänyt oikeutta hyväkseen. Tämä olisi kohtuutonta, mikäli ostan kahvinkeittimen esimerkiksi. Ei minun tarvitse todistaa, että että käytin sitä 10-11 kertaa ennen kuin se meni rikki. Kyllä sen pitäisi toimia ja sen täytyy, se täytyy voida palauttaa, mikäli se ei toimi. Ja sitten saada rahansa takaisin, takaisin sitten samanlainen kone. Se, että myyjän velvollisuus maksaa kuluttajalle rahat takaisin ennen kuin myyjä on saanut palautettu tavarat takaisin, en ole täysin vakuuttunut näytöstä, jota komissio tarjoaa vaikutusarviossa tämän tueksi. Onko tämä ongelma EU-tasolla olemassa? Ovatko monet yritykset joutuneet maksamaan kuluttajille rahat takaisin ennen kuin ne ovat saaneet tavaran takaisin? Kysyn vain. Kysyn komissiolta, olisiko mahdollista antaa enemmän näyttöä tämän väitteen taakse, että tämä olisi ongelma ennen kuin otamme kantaa kysymyksen. Herra Dalton ehdottaa niin ikään, että selkeämmin linkitettäisiin tulot puoli tässä huomioon, yrityksen liikevaihto, kun pohditaan seuraamuksia. Dalton on parantanut muutenkin komission tekstiä viittaamalla voimakkaammin sanakäänteen Euroopan laajuisiin menetelmiin. Ja on viitannut myöskin tapauskohtaisiin arvioihin, kun on kyse epäterveistä kaupallisista käytänteistä, että tässä pitäisi asetuksen säännöksiä noudattaa yleisen kuluttajansuoja-asetuksen säännöksiä. Tuen komission ajatusta, kun se komissio sanoi, että kuluttajan täytyy selkeästi saada tietoa, mikäli hakutulokset ovat myyjän maksamia. Booking.com on joku maksanut tiedosta, jota sinne laitetaan, ja siitä, minkälaisen luettelon kuluttaja saa nähdäkseen. Onko joku maksanut paikastaan tuossa luettelossa vai ei? Tämä on tärkeä tieto kuluttajalle. Verkkovälitteiset kauppapaikatkin joutuisivat tiedottamaan kuluttajille siitä, mihin järjestyksen hakutulokset saa, missä järjestyksessä hakutulokset ovat, kun esimerkiksi hotellia haluaa varata tai muuta. Minäkin haluaisin tietää, miten nämä hakutulokset on rankattu ja kuka myy näitä paikkoja luettelossa. Kuluttajan täytyy voida tehdä tietoon perustavia päätöksiä. Siksi on tärkeää, että kuluttaja tietää, onko joku maksanut siitä, että hänen kuluttajan mielipiteeseen pyritään vaikuttamaan. Ja kun katsotaan Ranskan lainsäädäntöä ja Digital Republic Bill-lakialoitetta, jossa selkeästi todetaan, onko tuloja tullut tarkastettu. Joskus valekuluttajat julkaisevat verkkovälitteisiä verkossa arvioitaan tuotteesta tai palvelusta. Joskus joku kirjoittaa syöneensä aivan loistavassa ravintolassa ja sitten joku kirjoittaa samasta ravintolasta, että se on surkea. On, on tärkeää tietää, ovatko nämä todellisia asiakkaita, todellisia asiakaspalautteita. Ja se, että oikeasuhtaisuuteen liittyvää sanamuotoa muutetaan olen samaa mieltä tästä. He olisivat myöskin selvennyksen siihen, kuinka nämä 4 prosenttia kuinka tämä 4 prosentin liikevaihdo lasketaan. Tämä on minulle täysin epäselvä asia. Tietystikin tuen jonkinlaista harmonisointia silloin, kun on kyse seuraamuksesta EU-tasolle. Nämä ja monet muutkin seikat haluaisin tässä mainita, mutta koska aika niin vähän, niin ehdotan, että kommenttini muut kommenttini tarkistusten muodossa. Kiitoksia Renkin herra Daltonille ja ilomielen teemme työtä tämän esityksen parissa vielä jatkossakin. Kiitos. Nyt sitten vihreän puolesta Julia, mutta en nyt näe Julia. Onko täällä joku muu vihreä paikalla? No ei siellä mitään. Kuesta en näe ketään paikalla. Onko yhtään kuelaista täällä paikalla? On, olkaa hyvä, loistavaa. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle. Me Guesta kannatamme tätä keskustelua kuluttajansuojan vahvistamisesta. Me pidämme eh, me huomioimme, yritämme huomioida sen, että tämä tapahtuu kuljettajan edun mukaisesti. Ja myönteistä tässä mietintöluonnoksessa on se, että esittelijä ensinnäkin vastustaa tätä komission ehdottamaa peruuttamisoikeuden lopettamista ja poikkeaa tällä tavoin komission ehdotuksesta. Me tuemme häntä. Peruutusoikeus on tunnetuin kuluttajan oikeus ja siksi eh, tätä kohtaa ei saisi heikentää, vaan ennemminkin pitäisi varmistaa, että eh, tuon oikeuden täytäntöönpano eh, toteutuisi paremmin. Ei niin hyvä asia, ennemminkin kielten asia esittelijän ehdotus, kun on kyse tästä sakosta. Komission eh, ehdotus on sakko, joka on vähintään eh, korkeintaan 4 prosenttia eh, liikevaihdosta. Esittelijä ehdottaa, että poistetaan tämä sana vähintään. Meidän mielestämme tämä on sekä oikeudellisesti ongelmallista, koska tällöin määritellään korkein sakkotaso rikkomukselle, jonka vakavuutta emme edes vielä tiedä, ja sitä paitsi jäsenvaltioiden oikeuksissa pitäisi olla se, haluavatko ne ylittää mahdollisesti tämän 4 prosentin kynnyksen. Se riippuu aina rikkomuksen vakavuudesta. Me tulemme keskustelussa nostamaan esiin muitakin asioita. Erään niistä haluaisin tässä jo mainita, nimittäin, että esittelijä ehdottaa, että tulot sakoista sataprosenttisesti palautettaisiin kuluttajille. Tietenkin me kannatamme sitä, että kuluttajat saavat nopeasti korvauksia. Silti kannattaisimme sitä, olisimme varsin avoimia sen suhteen, että perustettaisiin rahasto se kuulostaa nyt hyvältä, mutta emme ole aivan varma, onko se järkevää. Jos jäsenvaltiot sitten keräävät nämä sakot, sitten syntyy esimerkiksi mahdollisesti tällainen pakokaasuskandaali, joka vaikuttaa ympäristöön ja kaikkiin. Silloin voi olla järkevää näiden korvauksien lisäksi laittaa lisää määrärahoja ympäristönsuojeluun tai Eh, ihmisten terveydenhoitoon tai myöskin valvontaan. Lisäksi tämä on puuttumista kansallisvaltioiden budjeteihin ja mehän tiedämme, että suurimmassa osassa EUn jäsenvaltioita tarvitaan eh, määrärahoja eh, julkisiin investointeihin siellä säästetään liikaa. Me emme vielä tiedä, miten me käsittelemme tätä rahastokysymystä ja kansallisvaltioiden budjettisuvereniutta. Sitten kannatamme tätä, että verkossa toimivien markkinapaikkojen olisi annettava tietoja ja ovat myös velvollisia niitä antamaan. Tällä tavoin määräys on tehokkaampi. Meillä olisi vielä paljon muutakin sanottavaa tähän mietintöön, mutta tulemme sen tekemään jatkokeskusteluista. Kiitoksia. Kiitos. And now we have Mr. Zulu. Kiitoksia. Ja sitten Zulo EFDDstä. Presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän esittelijää hänen tekemistään työstä. Minusta tämä on hyvä lähtökohta, varsinkin kun puhumme siitä, että laajennettaisiin kuluttajasuojaa. Täällä on monia myönteisiä asioita, joitakin kielteisiäkin. Aloittaisin yhdestä negatiivisesta puolesta. Se koskee tätä takautuvuutta näissä kollektiivisissa kanteissa. Minun mielestäni me menetämme tässä suuren mahdollisuuden. Jos nyt vaikka viittaisin Dieselgate-asiaan Yhdysvalloissa, seuraamukset menivät 25 miljardiin dollariin. Me menetämme tällaisen mahdollisuuden Euroopassa tässä tapauksessa. Esimerkiksi Cambridge Analytican eh, jutun kaltaisessa tapauksessa. Täällä on myös paljon myönteistä mukana, kuten se, että on otettu mukaan eh, kuluttajasuoja, kun kyseessä on epäterveiden kaupankäytäntöjen uhrit, eh, esimerkiksi valheellinen maininto, mainin, mainonta. Edelleen digitaalisuuteen aikaan eh, siirtyminen tässä tärkeää on tehdä, tehdään siis parannuksia, joiden avulla verkkokäyttäjä saa paremman suojan on oikein hyvä, että alan lähestymistapa on avoin ja että, että käyttäjät tietävät, kenen kanssa he ovat tekemisissä, onko kyseessä yksityishenkilö, yritys tai muu. Ja ne voidaan myös arvioida paremmin tuotteita. On myös tärkeää, mikäli um, um, myyjä on maksanut siitä, että sen asema hakutuloksissa parani. Sitä on hyvä tietää. On erittäin hyvä, että avoimuutta lisätään, mutta on kuitenkin varottava sitä, ettei tässä yritetä lisätä avoimuutta liikaa, koska siitä voi tulla ongelma kilpailukyvylle. Kansalaisille pitäisi pystyä tarjoamaan tehokasta palvelua. Kiitoksia. Thank you. I think, um... Kiitoksia. Onko meillä vielä yksi Saimmeko kaikki puhujat ryhmistä? Sitten muut puhujat. Andreas. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain omasta näkökulmastani koska olen eh, esittelijä eh, kuluttajan oikeusdirektiivin suhteen, nostaisin muutama asia, jotka ovat tärkeitä, kun käsittelemme Daltonin mietinnöä mietintöä. Haluaisin yhtyä onnitteluihin. Tämä on hyvä pohja. Ja varjoesittelijämme Pascal Arima onkin oikeastaan kaiken tärkeän jo sanonut. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän tämän CPC äh, asetuksen, sitä haluaa vahvistaa ehdotuksillaan. Eli silloin kun äh, sakko sakot olisi toteutettava, se tapahtuu, tai sanktio olisi toteutettava, tapahtuu tämän CPC-verkoston kautta. Tämä on tärkeää, koska tällä tavoin voimme osoittaa, kuinka paljon ongelmia tai väärinkäytöksiä on äh, kuluttajan suojaoikeudessa äh, Euroopan laajuisesti. Sitten jos tämä menee läpi, niin sitten äh, tämä viesti komissiolle siitä, että se mitä liittyy kollektiivisiin kanteisiin, niin voi olla ristiriidassa, koska jos me vahvistamme CPC, niin silloin emme tarvitse muita elimiä, jotka ovat sellaisia, että niillä on sama tavoite, vaan meidän pitäisi vahvistaa näitä julkisia elimiä, jotka uskottavimmalla tavalla voivat toteuttaa Euroopan kuluttajalainsäädäntöä. Menevätkö nämä maksut sitten rahastoon vai eivät se voi jättää auki? Kysymys kuuluu ennemminkin, että mitä tuolle rahastolle sitten tehdään. On kyse varmaankin enemmän siitä, että epäreilulla tavalla saadut voitot palautetaan kuluttajalle. Emme me halua tukea sellaista järjestelmää, josta suuntuu tällainen äh, kanneteollisuus, kuten Yhdysvalloissa. Toiseksi ymmärrän kyllä kollegojen argumentaation, että jos tuotetta käyttää ähm, peruutusajan aikana, Äh, niin silloin se ei kaada tuota peruutusoikeutta, mutta äh, silti äh, tietenkään tuotetta ei saisi käyttää enempää kuin mitä kuluttaja käyttäisi, kun hän sitä testaa kaupassa. Tietenkin suurilla, suuret internetin, internetkaupat ovat tällä tavoin saaneet kilpailuetuja, kun ne ovat eh, mahdollistaneet tämän suurpiirteisen käytön, mutta liiallista eh, perutusoikeuden, palautusoikeuden käyttöä ei tulisi kuitenkaan hyväksyä. Sitten eh, meidän on pidettävä mielessämme sisämarkkinaoikeuksien yhtenäistäminen, ja jos sitten palautamme kulut, jäsenvaltioille oikeuden sanoa, mitkä ovat epäreiluja kaupankäyntikäytänteitä, niin se ei ehkä olisi sopivaa. Siksi meidän on varmistettava, että pääsemme tässä asiassa hyvään ratkaisuun, joka pitää silmällä tai ottaa huomioon sisämarkkinat. Thanks, Andreas. Kiitos, Andreas. Olkaa hyvä. I za prezentaci pana zpravodaje. Já bych se ráda vyjádřila k té, Kiitoksia. která se týká dvojí kvality výrobků. Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin esittää kysymyksen komissiolle liittyen tähän artiklan 7 ja tiettyjen tuotteiden laatuun. Tämä koskee siis direktiiviä, joka käsittelee näitä käytänteitä. Minun käsittääkseni esittelee, että tähän ei juurikaan muutoksia tässä on kyseessä aloite, jonka tämä valiokunta jo hyväksyi viime vuonna laajalla enemmistöllä. Minä olin sen tekijä. Oli miten olin, olin, olen tyytyväinen siitä, että meillä on tässä viitekehys sen myötä. Uskon, että esittely on sitä mieltä, että tämän lainsäädäntöprosessin tuloksena pitäisi olla selkeä määrittely sille, mitä voidaan pitää tällaisena kaksinaisena laatuna. Ja se olisi asia, on päätöksen tekevät asianmukaiset viranomaiset. Komission vastauksessa on joitakin asioita, jotka eivät mielestäni riittävästi selvennä määritelmää. Ja uskon, että tätä asiaa olisi vielä selvitettävä paremmin. Siksi haluaisin nyt mainita tässä ne tarkistukset, joiden tarkoituksena on nimenomaan välttää kuluttajien pettyminen tietyillä markkina-alueilla. Tässä mielestäni viranomaisten olisi puututtava asiaan. Näissä tapauksissa, joissa kuluttajia mahdollisesti huijataan, meillähän on tällaisista useita esimerkkejä. Omassa mietinnössäni jo todettiin, että Euroopan komission olisi toimittava ja puututtava näihin käytänteihin, joita tällä niin sanotulla mustalla listalla tapahtuu. Ja on tuotava lisää oike- oikeusturvaa ja eh, tasavertaisuutta markkinoille. Sitten vielä artiklasta 6 ja perusteluosasta komission ehdotuksessa on ongelmana, kun määritellään nämä kriteerit, eh, jotka koskevat näitä mahdollisia ongelmia näissä tuotteissa, olisi puututtava näihin eri tekijöihin, jotka liittyvät kuluttajien preferensseihin. Kyllä järjestöjen pitäisi pystyä paremmin arvioimaan sitä, onko niin, että, että nämä muutokset tuotteissa ovat oikeutettuja ja hyvin perusteltuja minä haluan tehdä tällaisia muutoksia ja toivon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä esittelen kanssa. Kiitoksia. Thank you. And... Kiitos. Sitten edustaja Borzan. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta. Uskon, että se on hyvä lähtökohta. Ilomielen teen yhteistyötä asian tiimoilta. Toivon mukaan kaikki saadaan hoidettua loppuun vielä ennen lainsäädäntökäden loppumista. Yksi seikka minua kiinnostavan erityisesti. Haluaisin tukea kaikkea sitä, mitä kollega Sinalova tuossa vieressä minulle tuossa äsken sanoi. Kuten te tiedätte, äh, La- tuotteiden laatuerot on ollut ongelma Itä-Euroopassa. Nyt tarvitaan vahvat säännökset tämän estämiseksi ja ongelman ratkaisemiseksi, eikä mitään puolivillaisia ratkaisuja. Minun täytyy sanoa, että toimin itse esittelijänä silloin, kun oli kyse Envi-valiokunnassa käytävästä keskustelusta tuotteiden laatueroista. Envi-valiokunnan äänestyksessä haluttiin muuttaa liitettä, tai muutettiin liitettä, joka liittyy epäterveisiin kaupallisiin käytänteisiin. Haluamme tukea, tai olemme saaneet vahvaa tukea kuluttajärjestöiltä tämän asian osalta. Tämä on kaikkein tehokkain tapa puuttua ongelmaan. Komission ehdottama teksti jättää liian paljon epävarmuudelle tilaa ja siksi tekstiä pitää muuttaa. Hyvät kollegat, on tärkeää, että kansalaisten edustajina me vahvalla tavalla haluamme varmistaa tasavertaisen kohtelun kaikille kansalaisille. Aion tehdä tarkistuksia juuri tähän suuntaan. Perusteluosassa herra Dalton on jättänyt vielä parantamisen varaa tätä kohtaa silmällä pitäen. Toivon mukaan te katsotte suopilla silmällä minun ehdotustani. Muutoin esittelen lähestymistapa on oikea, kun on kyse peruuttamisoikeudesta esimerkiksi. Tuen myöskin ajatusta UDR-riitön ratkaisualustan osalta per, luotaisiin jonkinlainen sovellus. Tämä olisi erittäin tervetullut parannus kuluttajan suojaan. Listallani ei ole ketään muuta. Haluaisiko joku muu kollega vielä puhua? Tässä keskustelussa kukaan ei pyydä puheenvuoroa tänään nyt puheenvuoron komission edustajalle. Uskoakseni Rova Rodriga Calindo on paikalla komission nimissä puhumassa. Olkaa hyvä. Thank you. Yes. We Thank you. Kiitos oikein paljon. Ja kiitoksia myös esittelijälle herra Daltonille, varjoesittelijöille ja muille tämän valiokunnan jäsenille heidän panoksestaan. Minäkin haluaisin, minä haluaisin myös kiittää teitä kaikkia siitä, että olette edistyneet niin nopeasti. Olen vaikuttunut luonnos oli jo 20. heinäkuuta saatavilla ja kuten tiedätte, meillä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu tämän ehdotuksen suhteen ja olette todellakin sitoutuneita tähän. Oli erittäin iloinen, kun luin mietintöluonnoksessa esittelijä uskoo, että monissa kohdin komission ehdotus on hyvä pohja. Minä todella uskon, että meillä on hyvin paljon samoja tavoitteita tämän valiokunnan kanssa. Tällä hetkellä en tietenkään pysty arvioimaan komission näkemystä tästä lopullisesta mietinnöstä ja siihen tehtävistä tarkistuksista, mutta muutama ennakko huomio. Ensinnäkin se asia, joka on ehdotuksistamme varmaan kaikkein kiistanalaisin kysymys, nimittäin peruuttamisoikeus. Voin vakuuttaa teille, että komissio täysin tukee peruuttamisoikeutta, erityisesti nettikaupassa ja kaukoetämyynnissä. etämyynnissä Se on yksi tunnetuimmista kuluttajaoikeuksista, mutta Me yritämme tässä jotenkin saada aikaan tasapainon. Emme halua luoda liikaa taakkaa rehellisille markkinatoimijoille. Se johtaa liiallisiin riitoihin. Samanaikaisesti haluaisimme välttää mahdolliset väärinkäytökset. Haluamme yhdenmukaistaa peruuttamisoikeuden nettikaupassa ja etämyynnissä sen kanssa, kun joku ostaa ihan todellisesta kaupasta tuotteen. Asiakas voi testata tuotetta, katsoa, että se sopii, että koko on oikea, mutta hän ei saa oikeastaan käyttää sitä samalla tavoin kuin kyse olisi vuokratusta tuotteesta. Tässä olisi kuitenkin kyse toisenlaisesta sopimuksesta. Me olemme sitä mieltä, että tämä tulee kuitenkin koskemaan vain hyvin pientä määrää kuluttajia, jotka eivät ole riittävän varovasti kohdelleet netistä ostamiaan tuotteita. Mutta mikään ei tule muuttumaan kaikkien niiden kuluttajan suhteen, jotka ovat käyttäneet peruuttamisoikeutta sen tarkoitusperän mukaisesti, eli siis äh, että voi testata tätä tuotetta. Äh, meillä on ollut julkinen kuuleminen ja olemme saaneet palautetta erityisesti pk-yrityksiltä, mutta myös muita yrityksiltä, ja mielellämme jaamme nämä tiedot äh, kanssanne. Sitten nämä tuotteiden laatuerot, sitäkin on kommentoitu kovasti tänä iltapäivänä. Me odotamme kovasti mahdollisia tarkistuksia joiden avulla yritetään saada aikaa vähän selkeyttä. Komissio on valinnut ja olette sen ymmärtäneet varsin hyvin, että ei muuteta tätä epäreilun kaupankäyntö käytänteiden liitettä niin, että kiellettäisiin täysin tuotteiden laatuerot, vaan että ylläpidetään tämä määräys, jota ehdotamme, joka on epäreilun kaupankäyntikäytänteiden direktiivin mukainen – logiikan mukainen, että jäsenvaltiot voivat arvioida, ovatko nämä tuotteet, jotka esitellään samanlaisina, todellakin merkittävästi erilaisia keskenään ja sitten katsotaan, että millainen vaikutus tällä voi olla kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen, hänen ostopäätökseensä. Me odotamme myös tuloksia tästä metodologiasta, jonka yhteinen tutkimuskeskus on laatinut, jota juuri nyt testataan. Se pitäisi vaikuttaa myös työhömme tämän ehdotuksen parissa. Ja toivottavasti tämä metodologia, jota nyt sovelletaan elintarvikkeisiin, mutta jota voitaisiin sitten laajentaa myös muihin tuotteisiin, pesuaineisiin, esimerkiksi mahdollisesti myös muihin tuotteisiin, että sitä voidaan sitten hyödyntää, eh, kun määritellään, ovatko tuotteet merkittävästi eh, keskenään erilaisia, jotka sitten eh, voisivat kuitenkin johdattaa kuluttajan ajattelemaan, että tuotteet ovat samanlaisia. Sitten tämä uusi määräys liittyy tai ehdotus liittyen mobiilisovellukseen, joka kertoo kuluttajalle kuluttajan oikeuksista ja auttaa riitojen ratkaisussa. Me aina kannatamme tällaisia teknologisia ehdotuksia oikeuksien toteuttamisessa. Me itse jo suunnittelemme, että että investoisimme uusiin teknisiin ratkaisuihin tulevana vuonna. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että tällaisen ratkaisun pitäisi olla joustava ja sen pitäisi muuttua markkinatarpeiden mukaan, joten tällaisen ratkaisun ei pitäisi olla sellainen, että sitä joku oikeudellinen kehys sitoo komissio haluaa parantaa tämänhetkistä sovellusta ja kehittää uusia, jos on tarpeen. Sitten on monia muitakin mielenkiintoisia ehdotuksia tässä mietintöluonnoksessa ja joissakin eh, kannanotoissa täällä tänään esimerkiksi liittyen sakkoihin ja myöskin näiden sakkojen mm, sakkotulojen käyttöön. Meillä varmaan on sama tavoite, että näiden sakkotulojen pitäisi hyödyntää kuluttajan suojaa. Me olemme ehdottaneet tätä muotoilulla, joka on vähemmän määräävä kuin se, mikä löytyy tästä mietintöluonnoksesta, mutta olemme kohdanneet jäsenvaltioiden taholta hyvin paljon haluttomuutta tämän määräyksen suhteen jo tällaisena. Jäsenvaltiot sanovat, että tässä on ongelma läheisyysperiaatteen suhteen, että tällainen määräys on heidän ähm, perustuslakinsa kanssa ristiriidassa, samoin ähm, budjettivaltuuksien kanssa, joten tämä on hyvin vaikea kysymys. Myös sitten näistä sakoista vielä toivotin kovasti tervetulleeksi ehdotuksen mietinnössä, että muutetaan määräystä, että sakon maksimitaso olisi 4 prosenttia liikevaihdosta, että sitä sovellettaisiin ainoastaan rikkomuksiin, jotka liittyvät koordinoituun täytäntöönpanoon, koska tämä on komission tarkoitus, joka löytyy johdanto-osan kappaleesta 10, mutta vähemmän itse säädöksestä. Tätä on varmaan vielä selvennettävä. Kiinnostava oli myös tässä mietintöluonnossa ehdotus, että harmonisoitaisiin maksimisakkoon määrä. Maksimitaso eh, on 4 prosenttia Minun on sanottava, että jo tässä vaiheessa jotkut jäsenvaltiot määräävät sakkoja, kun rikotaan kuluttajansuojalainsäädäntöä, jotka ovat korkeampia kuin tämä taso. Ja silloin on vaikea perustella, että yritämme saada vietyä läpi maksimin, joka on alhaisempi kuin on jo olemassa joillain oikeudenkäyttöalueilla. Muitakin mielenkiintoisia asioita on tässä mietintöluonnoksessa, että tämä yhdistetään digitaalisen sisällön direktiivin sisällön kanssa. Tämä on tietenkin myös meidän tavoitteemme. Kummankin direktiivin tarkoitus on parantaa kuluttajalainsäädäntöä, joten tätä me katsomme sitten, kun edistymme tässä työssä ja puheenjohtaja. Päätän puheenvuoroni tähän. Kuten sanoin, tämä on vasta eh, ensimmäinen reaktio ja komissio on esittelijän ja tämän valiokunnan jäsenten käytettävissä. Voimme keskustella asiasta eh, ja todella haluamme saada tämän ehdotuksen pian hyväksyttyä. Kiitos. Sitten esittelijä saa sanoa viimeisen sanan. Kiitos paljon. Kiitoksia tuen ilmauksista kaikille kollegoille. Niiden perusteella olen luottavaisin mielen sen suhteen, että prosessi saadaan päätöksen nopeasti, kuten Nikola sanoi, neuvostonkin täytyy tehdä tehtävänsä, niitä voimme pitäytyä aikataulussa henkilökohtaisesti. Haluan kyllä hoitaa asian mahdollisimman nopeasti, toivon mukaan ennen maaliskuun loppua. Muutama seikka. Ensinnäkin tästä sovelluksesta. No tietystikin nimen suhteen olen vielä joustava nimeään voidaan vielä rukata. No, keksitään se joku toinen nimi. Ja sitten peruuttamisoikeudesta uskon, että miltei kaikkien ryhmien edustajat sanoivat, että eivät samaa mieltä asiasta kuin minä. Uskon, että tämä on selvä juttu. Sen perusteella, mitä komissio sanoi, edustaja Selimovic kenties sanoi tämän vielä paremmin kuin minä, mitä tehtäisiin, mikä tämä oikeus perutettaisiin? Tämä antaisi myyjille velvollisuuden palkata jokin henkilö katsomaan tavarat, jotka on palautettu ja tutkimaan niitä. Tämä muuten tällaista väärinkäyttöä on mahdotonta havaita. Minä en oikeastaan näe mitään toimivaa tapaa, jolla voitaisiin poistaa peruuttamisoikeus. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita. Uskon, että meillä on melkoisen vahva yhtenäinen linjaus asiassa nyt valiokuntana. Sitten rankkauksesta. tietysti täytyy varmistaa, että tämä voidaan yhdistää Platform for Business-asetukseen, että on suurin piirtein samanlaiset säännökset siellä. Ja täytyy varmistaa, että väärää tietoa ei anneta hakukoneiden kautta kuluttajalle. Minun on vaikea säännä tätä alaa niin Te näette, että pyrin varmistamaan sen, että avoimuus on mahdollisimman suurta. Mutta kun tämä hoidetaan asianmukaisella tavalla, joka ikinen hotelli esimerkiksi tai hotelliverkkosivu maksaa foorumille. He kaikki, ne kaikki maksavat foorumille tai alustalle siitä, että olet haussa mukana. Ja mikäli pitäisi ilmoittaa, onko joku maksanut paikastaan hakutulosten joukossa, niin siellä pitäisi ilmoittaa joka ikisen kohdalla. Mutta mikäli joku maksaa sitten enemmän kuin muut, niin täytyy varmistaa, että nämä nähdään silloin mainoksena. Google esimerkiksi tehdä selväksi, onko jokin hakutulos mainos vai ei. Tätä pitäisi hieman selkeyttää, koska muuten en ole varma, että pääsemme sellaiseen tilanteeseen, joka on yhtään nykyistä parempi kuluttajan kannalta, koska kaikki maksavat siitä, että pääsevät tänne alustalle mukaan tavalla toisella seuraamuksista sitten. Syy, miksi asetin maksimikaton, oli se, että yleisessä tietosuoja-asetuksessa myöskin on katto. Tuohon yleensä on menty 4 prosenttia vuotoisesta liikevaihdosta niin tämä saattaa jo tuota kokonaisyrityksen, koska kyse ei ole tuotosta, vaan liikevaihdosta, joten tämä on melkoisen vahva ase. Sillä voidaan tuota yritys, mikä otan henkilökohtaisesti vastustan tätä. En pidä siitä, että seuraamukset perustuvat liikevaihtoon, mutta sellainen on jo eurooppalaisessa lainsäädännössä, joten en tiedä, kuinka enemmän valtaoikeuksia vielä halutaan sen lisäksi, jota jo on. Niillähän voidaan nykyisilläkin tuhota yritys, mikäli sakko tai seuraamus linkitetään kuluttajarahastoon. Tarkoituksena ei pitänyt olla sen, että kyse on vain kuluttajasta, vaan myöskin yhteiskunnallisesta vahingosta, jota on syntynyt. Jo, osa tästä sakkorahasta pitäisi mennä esimerkiksi ympäristön putsaamiseen tai terveysongelmien ratkaisuun, joita on syntynyt epäkelvoista käytänteistä. Tiedän, että tässä on melkoisia haasteita sekä vihreät että että komissio ovat viitanneet siihen, kuinka tämä liittyy kansalliseen budjettiin ja miten kansalliset hallitukset tähän suhtautuvat. Uskon, että valiokunta on erittäin tärkeää, että me esitämme sen huomion, että kuluttajille voidaan asettaa kyllä seuraamuksia, kun yrityksiä voidaan kulut, asettaa seuraamuksia, mutta mikäli niistä ei mitään hyötyä kuluttajille, niin no esimerkiksi Amerikassa Volkswagenin uhreet saivat korvauksia, Euroopassa eivät. Seuraamuksia voidaan kyllä asettaa, mutta kuluttaja, joka on kärsinyt ongelmasta, ei sitten saa mitään vastinetta tästä. Antakaa neuvoston sitten taistella tästä asiasta keskenään. No, tässä oli oikeastaan kaikki todennäköisesti. Ilomielin jatkan tätä työtä. Valiokuntana näkemyksemme ovat hyvin lähellä toisiaan ja toivon mukaan saamme tämän nopeasti hoidettua tämän asian. Kiitos paljon. Kiitos paljon esittelijä. Kiitos siitä, että näin nopeasti laaditte tämän mietinnön. Mietintö luonnosta voidaan tarkastella nyt ja 18. syyskuuta on tarkistusten takara ja 11. lokakuuta asian käsittely sitten jatkuu ja siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalle ja edustaja Lopes Isturias nyt tulee puheenjohtajan paikalle. Good, good afternoon. So I'll take it from here. Hyvää iltapäivää. Minä jatkan nyt sitten tästä eteenpäin. Olemme nyt Mark Tarabellan mietintöä käsittelemässä kyse epäterveistä kaupankäytänteistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Edustaja Tarabella, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. 300 tarkistusta on jo tehty tähän asiaan. Näiden tarkistusten pohjalta ehdotan ensinnäkin, että laaditaan näistä kuusi yleistä kompromissitarkistusta, niin että saadaan vähän selvyyttä. Ensinnäkin kompromissi 1, se koskisi artikla 1, joka koskee soveltamisalaa. On aivan selvää, että kyseessä on kaikkein ristiriitaisin asia, Tästä on paljon erimielisyyksiä. Omassa mietinnössäni ehdotin, että laajennetaan soveltamisalaa niin, että katetaan kaikki toimittajat, kaikki ostajat, eikä niin kuin jotkut kollegat vaativat, että suojeltaisiin vain su- suuria, vaan todella haluttaisiin suojella koko tämä toimitusketju, niin kuin on monessa kansallisessa lainsäädännössä jo tehdään. Henkilökohtaisesti pidän edelleen kiinni tästä ajatuksesta maksimaalista suojasta, mutta ottan huomioon jätetyt tarkistukset, ehdotan kompromissia niin, että myynti kaikille toimijoille, toimittajille, ostajille, jotka eivät ole PK-yrityksiä. Olen jo ehdottanut horisontaalista tarkistusta niin, että nyt puhuttaisiin maanviljelys- ja elintarvikeketjusta. On aivan, voin aivan suoraan sanoa, että samalla kun olen tässä valiokunnassa, niin olen myös maatalousvaliokunnan jäsen ja Nämä asiat ovat minua lähellä. Eli en nyt haluaisi puhua vain elintarvikeketjusta, vaan myös maataloustuotaketjusta. Tätä ehdotusta muutkin kollegat ovat tukeneet. Sitten kompromissi kaksi, se koskisi artiklaa kaksi, joka käsittelee määritelmiä. Useat kollegat ja itsekin olen ehdottanut tätä kompromissia, joka koskisi epäterveyden kaupan käytön määritelmälle. Ja tämän perust- asettuisi vuonna 2013 komission vihreälle kirjalle, jossa määritellään ostaja, pilantuvat tuotteet ja taloudellinen riippuvuus käsite muun muassa. Sitten kompromissi kolme koskee artiklaa 5, joka käsittelee luottamuksellisuutta ja valituksia. Tämän artiklan osalta ehdotan kompromissia, jonka kautta toimittajat voisivat tehdä valituksen jäsenvaltion viranomaisille, joissa ostaja on sijoittanut ja myös siihen, missä toimittaja on sijoittanut, joka välittäisi sitten ähm, valituksen eteenpäin. Tässä tämä koskee erityisesti rajat ylittävää kauppaa ja näin mahdollistetaan todellisesti tällaiset valitukset, eikä se ole vain kuollut kirjain, vaan näin edistetään valtioiden välisten viranomaisten yhteistyötä. Sitten äh, kompromissin äh, kolme todella koskee myös luottamuksellisuutta ja sitä, että että kantaja voisi olla muukin toimija. Tässä on kansalaisyhteiskunnan toimija, erityisesti kuluttajasuojan alalla. Sitten uusi artikla 5a on sen tarkoituksena on ottaa käyttöön sovittelumekanismi. Neljäs ja viides kompromissi koskevat artikloita 5 ja 6 eh, ja 7, ja ne koskevat eh, viranomaisten välistä yhteistyötä kompromissa 4.5 muotoillaan uudelleen kappale, joka liittyy seuraamuksiin ja sitä hieman laajennetaan, niin siihen lisätään, että toistuvat rikkomukset saman toimijan taholta otetaan huomioon, eli artikla 7a, joka koskee tällaista eurooppalaista täytäntöpanon verkoston perustamista, se on lisätty tähän. Sitten lopuksi kompromissi 6 liittyy artiklaan 11, joka koskee arviointia direktiivin arviointia. Haluaisin muistuttaa, että huomenna 10.12. meillä on ensimmäinen varjoesittelyiden tapaaminen. Tästä syystä otan teidän kommenttinne hyvin tarkkaan huomioon. Sitten tiimini tietenkin tekee työtä ja katsoo, kuinka voisimme enemmän huomionne ottaa mukaan. Tietenkin, mm, erityisesti huomenna pyritään löytämään sitten ratkaisuja mutta pyrin todella että löytämään tänään, mutta en mihinkään yksityiskohtaan niin en voi mennä, kun huomenna tämä kokous. Todella odotan teidän kommentteja, niin niitä voisimme yhdessä parantaa tätä ensimmäistä kompromissiversiota ja niin, että saisimme vahvan lausunnon, joka on tasapainoinen ja joka lähetetään maatalousvaliokunnalle. Kiitoksia. Kiitos Mark Tarabellalle tästä. Nyt puheenvuoron saa Birgit Kolin Langen, olkaa hyvä. Herr Präsident, äh, puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Kuten jo ensimmäisessä keskustelussa epäterveistä kaupan käytännöistä sanoin, mielestäni tämä menettely, jolla toimimme eh, eh, täällä IMKossa tämän asian suhteen, on hyvin eh, ongelmallinen. Perjantaina saamme kompromissit ja tänään meidän pitäisi keskustella näistä kompromisseista. Ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous on kuitenkin vasta huomenna. Siksi haluan nyt keskittyä siihen, että kommentoi vain hieman, koska huomenna meillä on tarpeeksi aikaa käsitellä asiaa yksityiskohtaisesti. Monet kollegat ovat ja kollega Tarabella on sanonut, ovat rakentavasti tähän vaikuttaneet. Yli 300 tarkistusta on jätetty ja minulle tärkeimmässä kolmessa kohdassa on tehty paljon tarkistuksia myös. Ensimmäinen tärkeä asia on se, mitkä tuotteet ovat tämän ehdotuksen alaisia. Monet niissä tarkistuksissa mainitaan se, että maataloustuotteet pitäisi olla tässä alla. Esimerkiksi esimerkiksi elintarvikkeet ja pilaantuvat maataloustuotteet. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, että me eh, löydämme määritelmän sille, selvän määritelmän sille, mitä ovat eh, tuoreet pilaantuvat maataloustuotteet. Sitten toinen tärkeä asia eh, se, että tämä direktiivi avataan kaikille toimijoille, se on ongelmallista. Suuret toimijat elintarvikeketjussa voivat kyllä puolustautua. Siksi Era Schwab ja minä olemme määritelleet keskisuuret yritykset, mitkä-yritykset. Näitä huomioita ei kompromisseista löydy. Minun mielestäni tässä pitäisi vielä toimia, mutta kollega Tarabellahan juuri sanoi, että hän on valmis neuvottelemaan asiasta. Toinen tärkeä asia on on artikla 3 ja siellä löytyvät epäterveet kaupan käytännöt. On paljon tarkistuksia, joilla halutaan laajentaa kolme artiklaa ja ottaa lisää käytänteitä mukaan. Sitäkin pidän ongelmallisena. Jos otetaan huomioon, että 20 jäsenvaltiossa on jo lainsäädäntöä epäterveistä kaupan käytänteistä, minä tuen tässä nyt komissiota siinä, että pitäisi olla tällainen vähimmäis lähestymistapa. Ehdotan jonkinlaista kultaista keskitietä. Kolmen vuoden kuluttua komission pitäisi tarkistaa, pitäisikö kolme artiklan listaa täydentää muilla käytänteillä ja tehdä sitten sen suhtaisia ehdotuksia. Valitettavasti tähän asiaan ei ole vielä tehty kompromissiehdotuksia. Toivon kuitenkin, että pystymme löytämään kompromissin ilman, että luovumme tästä tavoitteestamme saada aikaan vähimmäisharmonisointia. Kiitoksia. Thank you, Bridget. Eh, Kiitos Birgit. En tiedä, onko ECRST joku paikalla, eli ole. Puheenvuoron saa Jasin Kosselimovic Aldesta, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä edustaja taravella hän tekemästään työstä. Jään nyt odottelemaan varjoesittelijän kokouksia. Mitä tarkistuksiin tulee, jotka ovat kollegoiden tekemiä, niin olen hieman huolissani siitä suunnasta, johon työtämme ollaan viemässä. Komissioehdotuksen tarkoituksena on ottaa huomioon se, että on merkittävä ero eri operaattoreiden neuvottelu vai voimassa intervikeketjussa. Yksittäiset viljelijät ovat erittäin haavoittuvaisessa asemassa ja suurten taloudellisten paineiden alla. Olen täysin samaa mieltä siitä, että epäterveet kaupalliset käytänteet täytyy estää. Tuen täysin tätä ajatusta, mutta kun katson näitä tarkistuksia, pelkään pahoin, että nyt emme oikein nämä metsää puilta tavoitteiden osalta. Monet kollegat haluavat laajentaa erotuksen soveltamisalaa niin, että mukana otetaan vielä enemmän yrityksiä, keskisuuria yrityksiä ja jopa kaikki yritykset, jotka ovat mukana ketjussa. Kysymykseen kuuluu sama kysymys, jonka esitin aiemminkin. Miksi näin pitäisi tehdä? Miksi suuret yrityksetkin pitäisi suojata tältä? Pointti on se, että neuvotteluvoimassa on suuri ero. Pienillä ei ole neuvotteluvaltaa. Ne pitäisi saattaa tasavertaisen asemaan, mutta saman aikaan mikäli lisätään myöskin suurten yritysten neuvotteluvaltaa, niin eihän tilanne muutu miksikään. Sama ongelma syntyy uudestaan, mutta eri tasolle. Minun mielestäni suuremmat yritykset eivät kärsi siitä, että niillä olisi vain vähän valtaa neuvotteluissa, Ymmärrän kyllä tarkistusten tarkoitusperän, tarko- tar- tarkistusten, joilla halutaan saada myöskin keskisuorituksen mukaan, mutta minä vahvist- vastustan suuresti sitä, että koko toimitusketju ja kaikki yritykset pitäisi saada mukana, koska tämä vain toistaisi saman vanhan ongelman. Komissio on ehdottanut, että kiellettäisiin kaikkien haitallisimmat käytänteet, jotka ovat kaikkein laajemmalle levinneet Euroopassa. Tuen tätä mutta jotkut haluavat ottaa tähän luetteloon mukaan muitakin toimijoita. Esimerkiksi tappiollinen myynti on otettu ottaa mukaan. Epäkelpojen käytänteiden kiertäminen saattaa mennä vastoin yhteisön tuomiston ajatusta. Tappiolla myyminen on yksi tapa houkutella asiakkaita esimerkiksi liikkeeseen sisään niin, että kuluttaja ostaa sitten jotakin muutakin. Mikäli otetaan uusi tai uusi belgialainen olut markkinoidaan Ruotsissa, se on mahdotonta, kun otetaan huomioon, kuinka paljon olutta on olemassa. Oluista täytyy tehdä jollakin tavalla houkuttelevampi kuluttajan kannalta, jotta sitten kuluttaja sitten ajan mittaan ostaa sitä tiettyyn hintaan ensin halvalla ja sitten tiet, myöhemmässä vaiheessa sitten pyritään nostamaan hintaa. Tämä on se käytäntö, jota on käyttöön miltei kaikissa yrityksissä. Joskus on pakko tehdä, myydä tappiollisesti. Olen varma, että herra Tarapella haluaisi, että tuon belgialaista olutta Ruotsiin ilman, että kielletään myyminen tappiolla. Se voi olla taloudellisesti tehokas tapa toimia mikä sitten liian laajalta käytetään. Jotkut tarkistukset puolestaan ovat hieman sellaisia, että niille pyritään, joillakin pyritään parantamaan hieman löyhiä käsitteitä. Mikäli riski siirretään toiselle toimijalle, niin nämä yrittäjät toimivat. Yrittäjät pyrkivät minimoimaan riskin siirtämällä sen toiselle toimijalle. Mikäli minä olen yrittäjä ja harjoitan yritystoimintaa, minä pyrin minimoimaan omat riskini siirtämällä riskit toisen, jonkun toisen kontolle. Mikäli epäkelpo kaupan käytänne, tällainen, tätäkin pidetään epäkelpona, epäterveenä kaupallisia käytänteiden tämä on va- hieman hankalaa varaista. Ja mitä tulee komission perustelun puoleen, niin tässä yritetään sääntelemään joitakin asioita ja sitten otetaan lainsäädäntöön tiettyjä sanamuotoja. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Jotkut tarkistukset pyrkivät siirtämään todistustaakan ostajalle, että ostajan pitäisi varmistaa, että kaupalliset järjestelyt ovat selkeät ja yksiselitteiset. Mikäli olen pieni ostaja Ruotsissa, en ikinä osta mitään, mikäli minun tehtäväni on todistaa, että kaikki on selvää ja yksiselitteistä. Mikäli halutaan kirjalliset sopimukset, tästä on samaa mieltä, niin se on yksi asia. Toinen asia on pakottaa kirjallisen sopimuksen kautta, että kaikki on yksiselitteistä. Mielelläni teen kollegoiden kanssa yhteistyötä asian tiimalta. Toivon mukaan saamme aikaan tuloksen, joka pitää sisällään tämän asian ytimen, ydin tarkoitusperän. Vihreästä edustaja Ivor Soopes, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää näistä kompromissitarkistuksista. Voisin olla yhtä mieltä Selimovicin jostakin kommenteista. Odotan, että huomenna kokouksesta ja päivästä tulee varsin tiivis, kun haetaan ratkaisuja näihin kompromissitarkistuksiin. Yleisesti jotain voin sanoa, että kompromissi tarkistuksessa voidaan hioa tiettyjä asioita. Olen varma, että tulemme vielä yksityiskohtaisemmin keskustelemaan näistä huomenna, mutta tämä kompromissi, joka koskee artiklaa 1 esimerkiksi, siinä ryhmämme pyrkii yleisen kattavuuteen, eli että poistettaisiin viitteet mihinkään kokoon tai, tai, tai osuuskuntiin. Sitten on artikla 2 koskeva kompromissi on yleisesti ottaen hyvä. Totean vain, että direktiivin on suojeltava toimittajia kaikkia epäreiluja käytäntöjä vastaan, eikä ainoastaan tiettyjä. Tämä pitäisi tehdä kompromissitekstissä selväksi. Sitten kompromissi, joka koskee artikla 5, on muistettava että näiden epäterveyden käytänteiden tunnistamisessa on, on tärkeitä seikkoja, joita ei pidä unohtaa. On hyvä, että on vaihtoehtoja tuomioistuimelle, mutta ei tämä ole keskeisin tekijä. Tarvitaan kunnon mekanismeja ja kuinka näitä, näitä valituksia voidaan tehdä. Kyllä tätä on vielä selvennettävä. Sitten vielä toinen näistä muista kompromissitarkistuksista – ei meillä mitään suurempia huolia toistaiseksi. Odotan kovasti huomista keskustelua. Voipa olla, että tämä kuva näistä asioista selkenee huomenna. EFDD, uh, Mr. Agnew. EFDD nimissä edustaja Agnew, olkaa hyvä. Very much. Uh, Kiitos oikein paljon. No tietenkin tämä aihe on noussut esiin agrivaliokunnassa. Ja Marko, varmaan jo kuullut, mitä minä aion sanoa, mutta toistan sen vielä, koska yhdistynyt kuningaskunta on tässä pelissä nyt vähän edellä tässä asiassa. Me olemme eh, luoneet kannan nimittäin eh, Groceries Code Judicator. Ja Kristin Teikon on tässä edistynyt, eh, on syytetty on nostettu syytä. Yksi suuri Ähm, kauppaliike on, äh, sen toimintaan on vaikutettu. Nyt minä pelkään tässä EU-lainsäädännössä, että hänen toiminnaltaan viedään pohja ja me emme saa enää häntä ja että palaamme sitten äh, ruutuun yksi, joten kovasti pelkään, että Marksin lausunto ei sitten veisi pohjaa siltä hyvältä työtä, mitä yhdistyneessä kuningaskunnassa on tehty. Täällä mainitaan tämä sana pelko. Se löytyy koko tästä asiasta joka paikasta. Pienempi kumppani pelkää valittavansa isommasta kumppanista, koska tuo iso kumppani saa tietää ja sitten se eh, sanoo pienemmälle kumppanille, että eh, eh, että sinä äm, kerroit, vaikka et olisi saanut. Äm, meillä on tässä varsin pitkä siirtymävaihe Isolla Britannialla Brexitinkin kanssa, niin jos tämä astuu voimaan, niin sitten meidän täytyy pari vuotta elää tämän kanssa. Kiitoksia. Andreas Schwab. Andreas Schwab seuraavana congratulate you. Kiitos pohjat ensinnäkin sanon teitä, teitä tuossa uudessa niin Tämä oli uusi otto. No, se siksi, Sen lisäksi, mitä kollegat ovat sanoneet, niin jotkut kollegoiden sanomat ovat olleet hieman hämmentäviä. On totta, että yhdistynyt kuningaskunta on edistynyt. valvonnan osalta. Tietenkin voimme spekuloida, mutta Todennäköisesti nyt markkinatilanne on tasapainottanut, mutta tulokset eivät ole kovinkaan kummoisia. Voitaisiin katsoa pikemminkin, mitä Euroopan unionin tasoa voitaisiin tehdä asian suhteen ja pysyä mukana EU-ssa. Ongelma on siirtänyt nyt agri-valikunnasta muuallekin. Meidän ei pitäisi olla tässä naiveja. Kyllä siellä mielikuva, että nyt parlamentissa on selkeä suuntaus tehdä paljon enemmän vielä, jotta voidaan suojella tuottajia ja viljelijöitä, jotka suojaa haluavat ilman, että otetaan täysin huomioita riskejä, joita syntyy näistä toimenpiteistä, koska meillä on edessämme markkinat, jotka ovat erittäin keskinäis riippuvaiset tuottajat yhtäältä ja sitten kaupallinen puoli ovat riippuvaisia toisestaan mikäläisiä saada asianmukaisella tavalla kuntoon, on suuri vaara, että koko järjestelmä on vaara. Se tästä on haittaa kummallakin osapuolella, ei pelkästään kuluttajille, vaan myöskin tuottajille ja kaupalliselle puolelle, koska nämä ovat kaikki keskenään riippuvaisia toisistaan, joten vetoisin markkin, jotta hän varmistaisi sen, että asia hoidetaan kuntoon ja meidän valiokuntamme pystyy yhdessä varjoesittelyjen kanssa, kuten edustaja Langekin sanoi, voi varmistaa, että pienempien tuotteen edut toden teolla otetaan huomioon, mutta saman aikaan ei vaarata järjestelmää sillä tai liian, vahva, liian, suuren, liian liikaa suurten toimittajien asemaa painotetaan tilanteessa, joka on muutenkin kuin herkkä. Uh, uh, Saattaa hyvinkin olla, että komission edustaja haluaa sanoa jotakin. Oliver Sitar on paikalla, mikäli tietoinen pitää paikkansa komission edustajana. Haluatteko te sanoa jotain? Olkaa hyvä. First, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää äh, esittelijää, äh, varjoesittelijöitä, jotka vielä tekevät työtään ja tämän valiokunnan jäseniä heidän kiinnostuksestaan, tuestaan ja myöskin niistä ehdotuksista, joita ovat tehneet tämän komission ehdotuksen. Haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, miten tämä komission ehdotus syntyi. Todellakin vaikutusten arvioinnissamme me analysoimme ongelmaa ja ongelma on se, että että epäreilyt kaupan käytänteet elintarvikeketjussa äh, niitä on ja usein äh, ne johtuvat äh, kaupankäyntivoiman mm, eroavaisuudesta pienten toimijoiden ja suurten liikekumppanien välillä elintarvikeketjussa. Vaikutusten arvioinnissamme me huomasimme myös, että että pelolla on suuri merkitys. Eli vaikka sopimusoikeudellisesti olisikin mahdollisuus saada läpi vietyä oikeuksiaan. Pelkona on, että jos tähän ryhtyy, niin syntyy koston toimenpiteitä ja siksi tähän ei ryhdytä. Joten siksi haluaisimme ottaa käyttöön tällaisen minimisuojan tason, joka olisi voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tällaista minimisuojaa ei tällä hetkellä ole kaikissa jäsenvaltioissa, joka hyödyttäisi äh, viljelijöitä ja pieniä tuottajia, pieniä jalostajia äh, ja äh, kun on kyse tietyistä epäterveistä kaupan käytännöistä, joita olemme nähneet kaikkialla Euroopan unionissa ja joihin usein jäsenvaltioiden lainsäädäntökin kohdistuu. Me perustamme tämän 43 artiklaan, joka on maatalouden oikeusperusta. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin ehdotuksestamme sanoa, on, että jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle kuin tämä ehdotus ja voivat jatkossakin tehdä sitä, mitä ovat tähän mennessä tehneet. Ja tämä on ihan läheisyysperiaatteen mukaista myös vapaaehtoiset aloitteet, kuten tämä Supply Chain Initiative, voivat jatkaa toimintaansa. Meillä on nyt tässä mahdollisuuksien ikkuna auki sen jälkeen, kun olemme puhuneet elintarvikeketjun ongelmista epäterveiden kaupankäytäntöjen suhteen vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajan. Ja te tiedätte tämän paremmin kuin kukaan muu, koska parlamentti on ollut tässä eturintamassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Me voisimme päästä poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden loppuun mennessä tästä asiasta ja se todella äh, olisi siis sellaisen Euroopan hengen mukaista, joka suojelee, puolustaa ja voimaannuttaa. Äh, kuitenkin jotkut asiat voisivat mennä pieleen, jos teemme tästä ehdotuksesta liian raskaan ja äh, tästä olemme huolissamme komissiossa ja yritämme analysoida ja arvioida näitä asioita myös vaikutusten arvioinnissa. Vielä pari kolme huomiota mahdollisista muutoksista ehdotukseemme. Tämän laajentaminen muihin toimijoihin elintarvikeketjussa ei välttämättä tule vaikutusten arviointimme kautta tuetuksi. Sen todistusaineiston perusteella, jota me näimme haluaisimme suojella elintarvikeketjussa heikompia toimijoita, vahvempia toimijoita vastaan. Ja olemme sitä mieltä, että tämä on se suurin ongelma, johon meidän on puututtava. Ja on jo sanottu, että tämä direktiivi uudelleen arvioidaan kolmen vuoden kuluttua, jos se astuu voimaan ja sitten voimme yhdessä teidän kanssanne katsoa, miten tämä direktiivi äh, on toiminut ja miten se on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Sitten toiseksi, kun katsotaan epäreilujen kaupankäytänteiden luettelua, on kaksi tapaa laajentaa sitä lisätä kiellettyjä käytänteitä tuohon luetteloon on yksi tapa ja toinen tapa on se, jota sovelletaan usein jäsenvaltioissa, nimittäin sanotaan, että epäreilut kaupan käytänteet kielletään ja sitten on yleinen määritelmä. Kuitenkin vaikutusten arvioinnissa me ajattelimme, että tällainen lähestymistapa vaarantaisi tämän minimiharmonisointi lähestymistavan, koska jos tällainen yleinen kielto otettaisiin EU-lainsäädäntöön, niin sitten tällä määritelmällä pitäisi olla yhteinen merkitys, että voitaisiin mennä tuomioistuimen eteen Luxemburgissa ja se voisi määritellä tämän. Ja vaikutusten arvioinnissa arvioimme, että tämä ei olisi täysin yhteen sopiva minimiharmonisointi tavoitteen kanssa, jota direktiivissä ehdotimme. Ja sitten lopuksi kolme artiklassa meillä on yksi kohta, tai osuus, joka luo tällaisia Ähm, e-, harmaita käytänteitä, jotka riippuvat siitä, että onko niistä sovittu vai ei. Tässä otetaan huomioon se, että joissain käytänteissä voi olla tehokkuutta ja siksi meidän pitää olla varovaisia tässä ensimmäisessä vaiheessa ennen kuin liian nopeasti teemme johtopäätöksiä, jotka kaikissa olosuhteissa pantaisiin mustalle listalle. Tämä Äh, koskee siis kolme artiklan kaksi kappaletta, jonka varmasti olette lukeneet. Toivottavasti voin, saatoin antaa teille vähän hyödyllistä tietoa äh, tänään ennen varjoesittelyjen kokousta. Haluaisin kiittää teitä ja myös äh, kolmea muuta valiokuntaa parlamentissa, jotka ovat asiasta kiinnostuneita ja ovat tekemässä tai tehneet lausuntoja. Kiitos. Kiitoksia, en tiedä. Onko Marka Tarabellalla vielä jotain sydämellä? Onko hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti. Kuten sanottiin, me vielä huomenna varjoesittelyiden kokouksessa voimme näihin asioihin palata. Ehkä vain sähkösanoma tyyliin, niin vastauksia muutamille kollegoille, edustaja Langenille. Ensinnäkin minun mielestäni maataloustuot tuotteet, joita käytetään sitten elintarvikkeena ihmisille tai eläimille, ne niin on otettava huomioon ehkä tähän liittyy se, että maatalous on minua, minun sydäntäni lähellä, mutta elintarvikeketjussa usein nimenomaan maataloustuotteiden tuottajat ovat niitä, jotka eniten kärsivät. Ehkä ne, se on aikainen hajaantunein osio verrattuna tähän hyvin keskittyneeseen jakelupuoleen puoleen ja, ja kauppoihin, jotka voivat paremmin puolustautua. Mutta palataan tähän vielä. Tähän liittyy ostoskeskus keskukset, jotka ovat hyvin tärkeitä ostajia. Monet viljelijät eivät enää saa kunnon hintaa tuotannostaan. Toiminta ei ole enää kestävää ja tästä syystä tietenkin on otettava mukaan myös maataloustuotteet. Muussa tapauksessa tällä direktiivillä ei ole mitään, eh, tässä ei ole mitään järkeä mielestäni. Sitten ostajat ja toimittajat, no puhutaan tästä vieläkin, tätä sovelletaan mutta ajatellaan epäterveitä kaupan käytänteitä, niin nehän ovat eri luonteisia. Meidän ei ehkä pidä olla liian kunnianhimoisia, joka, niin tähän liittyy ranskalainen sanonta, joka voisi olla, että, joka, että parempi pyypi pivossa kuin kymmenen oksalla. Ei yritetä liikaa, mutta jos liikaa rajoitetaan, niin sitten voidaan mahdollisesti myös menettää jotain keskeistä. Selimo Vitsille haluaisin todeta, että olen oikein iloinen siitä, että te niin herkällä korvalla tätä kuuntelette ja teitä kiinnostaisi, että viljelijät saavat asiallisen korvauksen. Sitten soveltamista alueen vastustatte sen laajentamisesta, mutta palataan siihen vielä. Sitten vasta, vastustatte myös suuria yrityksiä, mutta kun nämä hyvin suuret ö, ostoja he hoitavat tahot toimivat niin, ja tekevät ostoja alta tuotanton tuotannuskustannusten, niin onhan tähän puututtava. En minä halua suojella suuria äh, järjestyksiä. Kyllä, ky, kyllä suuretkin yritykset on suojeltava äh, epäreilulta käytänteeltä. Ja kun esimerkiksi ostetaan pieneltä ja pk ja yhtäkkiä sanotaan, että ei tarvitakaan tiettyä tuotetta, niin siitä tulee mahdollisesti työpaikkojen menetyksiä. Voi olla, että 60-70 prosenttisesti pk-yritys on riippuvainen mm, jostakin kauppaketjusta. Siksi meidän on hyvin tarkkaan tässä katsottava ja otettava mukaan myös suuret yritykset. Ei niin, että niitä suojeltaisiin, vaan että pakotettaisiin ne noudattamaan sellaisia äh, tällaisia kunnollisia kaupan sääntöjä. Meidän on suosittava siis ja edistettävä reilua kauppaa. Scholtes varmaankin löydämme yhteisiä kantoja mahdollisimman kattava suojelu on tietenkin tavoitteena, mutta katsotaan vielä tätä neuvottelussa. Sovittelu ennen tuomioistuimia on mielestäni hyvä asia, niin minustakin. Anjullehan on sanoa, mikäli brittikäytäntö on esimerkillinen, se voisi olla hyvä käytäntö, jota voidaan laajentaa muihin maihin. Ei meidän pidä olla aina egoisteja. Jos meillä on hyviä käytänteitä omissa maissa, niin voi olla, että sitä voitaisiin soveltaa muuallakin. Hyvä esimerkki voi toki tulla myös yhdistyneestä kuningaskunnasta tässä on tämä sovittelu koskeva artikla ja se on mukana siksi, että miten tällaista sovittelumekanismia ei ole monissa maissa. Sellainen on luotava siellä, missä se on ja se toimii, niin siihen ei tietenkään pidä koskea. Se vain lisäisi euroskeptismiä eikä sitä mitenkään tänä päivänä tarvita. Kiitoksia painista. So, uh... No niin. Äänestys mietinnöstä toimitetaan 24. syyskuuta. Onko tämä hyvä näin? Hyvä, loistavaa. Näin ollen siirrymme viimeiseen mietintöön. Kyse on maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvon hyväksyntä ja markkinavalvonta. Puheenvuoron saa kollega Nikola Dantti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. Tässä on kyse vuoden 2013-67 asetuksen muuttamisesta, jossa on kyse maa- ja metsätaloudessa käyttävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta. Tässä on kyse pienestä asetuksesta, äh, teknisistä muutoksesta halutaan muuttaa äh, termeihin liittyviä äh, kysymyksiä, jotka löytyvät tästä 167 asetuksesta. Tällä tavoin voidaan myöskin erityisesti jatkaa komission mandaattia tehdä delegoitua säädöksiä. Kyse on siis pienistä muutoksista, jotka e, eivät merkittävällä tavalla muuta tätä alkuperäistä asetusta 167-2013, mutta meidän täytyy olla kyllä hyvin tarkkoja Euroopan parlamentissa – Palaamatta nyt skandaaleihin, joista on paljon puhuttu täällä eh, valiokunnassa viime kuukausina, olemme nähneet, kuinka tärkeää on määritellä eurooppalaiset eh, puitteet, eh, kun on kyse moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä, niin että voidaan ylläpitää korkeita turvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden tasoa Tämä on yksinkertaistettu menettely, jossa on hyvin lyhyt aika taulu, vain yksi keskustelu täällä valiokunnassa siis tänään, ja sitten automaattisesti hyväksytään esittelijän tekemät tarkistukset koko IMKO-valiokunnan nimissä, elleivät muut ryhmät niitä vastusta. Tällainen menettely, jota käytetään joissain teknisissä asioissa, tarkoituksena on käsitellä kysymys mahdollisimman nopeasti. Jos mitään esteitä tai vastustusta ei ole näihin muutosehdotuksiin, niin sitten meidän tavoitteenamme olisi hyväksyä tämä lopullinen teksti lokakuun omassa kummassa täysistunnossa niin, että voitaisiin ryhtyä mahdollisimman pian neuvottelemaan asiasta toimielten välisesti. Minun tavoitteeni on tehdä muutoksia ainoastaan, jos niitä todella tarvitaan. Tarkoituksena parantaa tekstiä ilman, että millään tavoin heikentäisin työtä, joka on tehty edellisinä vuosina tai vaarantaisin tasapainoa. Me siis pitämme yhdistää tämän asetuksen määräykset autojen tyyppihyväksyntämääräyksiin ja rek- tiukkojen määräyksiin niin, että voidaan myydä sellaisia ajoneuvoja, jotka ovat jo markkinoilla. Täytyy siis katsoa, että pitääkö pitää kiinni tästä 167 asetuksen määräystä, jonka mukaan tyyppihyväksyntä todistus pitäisi olla maahantuojien käsissä. Tämä tällä viikolla yhdessä eh, varjoesittelyn kanssa tulemme käsittelemään nämä pienet muutokset. Olen varma siitä, että eh, kollegojen kommentoista nousee esiin mielenkiintoisia kysymyksiä, joista voimme keskustella. Tarkistusten jätön määräaika on tämän viikon lopulla. Kiitoksia. Um, from DPP. E Kiitoksia paljon kansanpuolen nimessä puhuu Andreas Schwab. Um, Kiitos puheenjohtaja. Voin ensinnäkin pitkälti yhtyä siihen, mitä esittelijä Dante sanoi lainsäädäntö. On erittäin tärkeää poliittiselta kannalta on tärkeää, että komissio jatkossakin on mahdollisuus delegoitujen säännösten kautta saattaa kuntoon maa- ja metsätalouden ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta – Esimerkiksi traktoreiden kohdalla voimme vain suositella sitä, että mahdollisimman nopeasti komissio näyttää sen merkin, että ehdotuksia on hyväksymässä. Kyse on teknisistä toimista, jotka tähän liittyvät. Meidän täytyy parlamentina varmistaa, että komissio hoitaa asian niin, että hyvin käytännönläheisesti toimet vastaavat sitä, mitä markkinoilla tapahtuu ja käyttäjienkin kannalta Tämä on mielekästä. Voin vain olla samaa mieltä siitä, että nopeasti tämä menettely täytyy saada päätöksensä niin, että komissio voi nopeasti ryhtyä sitten jatkotyöhön. Kiitos. Kiitoksia paljon komission puolelta. Kenties puheenvuoro uskoakseni edustaja Trotman. Yes, uh, good afternoon. Kiitos. Hyvää iltapäivää myöskin meidän puolestamme. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä ja koko valiokuntaa siitä, että te kiinnostuitte tästä tehdystä muutoksesta. Minulla ei paljonkaan lisättävää siihen, mitä täällä on jo sanottu valiokunnan jäsenten suulla. Tärkein tarkoitusperä on todellakin laajentaa tai pidentää valtuutusta, joka komissiolla on. Maaliskuussa tänä vuonna pyysimme jatkoa hiljaisen hyväksynnän myötä tämä jatko on mahdollinen, mikäli kommentteja tulee. Mutta kuten hän oikein sanottiin, jotkut oikaisut, joita on tehty, ovat lähinnä teknisiä luonteeltaan ja jotakin selvennyksiä on tehty johonkin määritelmien, joten ei tässä mitään sisältöpuolen kannalta vaikea ole ja pidämme oikein hyvänä sitä ehdotusta, että hyvin nopeasti ja ripeästi hyväksyttäisiin tämä asia. Tuemme täysin tätä pyrkimystä. Neuvoston puolella käytyjen keskustelun perusteella olen havainnut, että pieniä muutoksia on haluttu tehdä. Ja samantyyppinen henki vallitsee sielläkin. Neuvostokin haluaa, nopeasti asia hyväksytään, jotta mahdollisimman pian sitten voimme aloittaa toiminnan väliset keskustelut. Kiitoksia. Ää, Nik- Kiitoksia. Nikola Dantti voi ja esittää vielä loppukommentit. Olkaa hyvä. Benissimo. <laughs> Oikein hyvä. Ei siinä sitten mitään. Minun täytyy vielä mainita tärkeä seikka. Vastalause täytyy esittää viimeistään 21. syyskuuta 2018 kello 12 keskipäivällä. Mikli vastalauseita ei ole. Voimme päättää kokouksen tähän. Kiitoksia kaikille.